Bene. Buon pomeriggio a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. No, no se <laughs> Quindi buon pomeriggio a tutti quanti. Todellakin hyvää iltapäivää kaikille. Pyydämme teitä istutumaan paikoillenne niin, että voisimme aloittaa tämän päiväisen kokouksemme. Bene, se non ci sono obiezioni, l'ordine del giorno... Mikäli teillä ei ole mitään huomioita, hyväksymme esityslistan. Haluaisin äh, aloittaa tämän päivän kysymyksen muistuttaen teitä siitä, että kyseessä on ylimääräinen kokous. Seuraava tavanomainen kokous pidetään 7. marraskuuta. Ja kuten muistatte, Lokakuun alussa meillä oli kaksi erittäin kiinnostavaa kuulemistilaisuutta. Ensimmäinen niistä koski verkkorikollisuutta ja siitä poiki useita kiinnostavia ehdotuksia esittelijä Monika Holmajerilta. Toinen kuulemistilaisuus koski vuotuista meidän kansallisten parlamenttien kanssa. Aiheena oli sisäisen turvallisuusstrategian lainsäädännön ja virastojen parlamentaarinen valvonta. Tässä haluaisin kiittää osallistujien kiinnostuksesta. On ehdotettu, että saataisiin aikaan foorumi kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välistä yhteistyötä varten, jonka kautta voitaisiin käydä rakentavaa vuoropuhelua ja vaihtaa hyviä käytäntöjä koskien eurooppalaisen ja kansallisten lainsäätäjien roolia. Tässä mielessä on pian tulossa ehdotus Liben koordinaattoreille ja kansallisten parlamenttien edustajille. Siellä tämän tyyppisiä formeita on jo olemassa IPEX-järjestelmän kautta. Olemme Tästä annan puheenvuoron edustaja Borsellinolle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä toinen tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa oli erittäin mielenkiintoinen. Olen tyytyväinen siitä, että on pyydetty näiden tapaamisten tekemisestä pysyviksi, niin että voisimme jatkuvasti olla yhteyksissä ja voisimme voisimme valvoa Tukholman ohjelman täytäntöpanomista ja toisaalta voisimme myös Euroopan turvallisuusasiassa eh, harjoittaa tätä valvontaa. Tämä ohjelma alkaa vuonna 2013. Olen iloinen siitä, että komissio on ollut halukas tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Mietintöön luonnoksessa otan pohjaksi komission tiedonannon – jonka se hyväksyi 19. marraskuuta, joka koskee sisäisen strategian ensimmäistä tätä vuotta. Tämä on mietintöni pohja ja haluaisin koota varjoesittelijät yhteen seuraavalla Strasbourgin viikolla. Lupaan, että esittelen mietintöluonnokseni ennen joululomia. Komissio on luvannut epävirallisesti toimittaa meille kaikki tarvittavat taustatiedot, jotta voimme arvioida Euroopan unionin ja kansanjäsenvaltioiden aloitteita, jotka liittyvät sisäisen turvallisuuden strategian. Lopuksi haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ilmaista tyytyväisyyteni koskien ulkoisten asiantuntijoiden panoksia. Viime seminaarissa haluaisin ottaa heihin yhteyttä töiden jatkamiseksi. Kiitoksia. Grazie, onorevole Borsellino. Kiitoksia, edustaja Borsellino. Sitten menemme kohtaan kolme. Laittomien maahanmuuttajien tilanne. Niin, puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Parola on Leis. Edustaja Leis. Dank u, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Niin ajattelin, että voisin vielä puuttua puheenjohtajan ilmoituksiin, eli palaisin tähän esityslistan kohtaan. Minulla on kaksi huomiota ja kaksi kysymystä. Öö, onko tätä henkilöstötason kokousta? Sihteeristöhän oli paikalla ja myös poliittisten ryhmien edustajat. Kuulin avustajaltani, että kokousta ei järjestetty, vaikka se oli todella tarkoitus järjestää. Ja nyt Kuitenkin yhtäkkiä kuulimme, että kokous on sittenkin järjestetty. Kokous, jossa puhuttiin kuulemistilaisuuksista, valtuuskuntamatkoista, jotka on tarkoitus järjestää vuonna 2012. Minun, me olemme tehneet konkreettisen ehdotuksen, nimittäin Kypros. Se oli luettelossa mukana, mutta nyt sitä ei luettelossa enää ole. Ja sitten äh, saimme CC-nä muilta poliittisilta ryhmiltä sähköpostia, joissa todetaan, että tänä aamuna tai ainakin tänään aamupäivällä järjestettiin rakentava keskustelu, rakentava kokous ilman, että me kuitenkaan olimme mukana. Meitä ei ollut kutsuttu. Miksi sitoutumattomat eivät saaneet olla mukana? Miksi meille ensin ilmoitettiin, että kokousta ei pidetäkään, mutta se pidettiin kuitenkin meille tiedottamatta? Ja sitten vielä toinen ihan konkreettinen kysymys tähän liittyen asia, johon olen kaksi viikkoa sitten puuttunut. Tapa, jolla sitoutumattomia Euroopan parlamentin jäseniä kohdellaan, mitä tulee mietintöjen esittelemiseen. Meille luvattiin, että tästä asiasta keskusteltaisiin, siis tämä pistejärjestelmä, jonka pohjalta mietinnöt jaetaan, jotta Dontin järjestelmän äh, puitteisiin mekin voisimme tulla mukaan. Joten milloin tätä tietoa olisi odotettavissa? Kiitos. La prima domanda, Koskien tätä ensimmäistä kysymystä, tapaaminen, johon viittasitte, ei ollut sihteeristön järjestämä. Mitä sitten tulee siihen, voivatko sitoutumattomat jäsenet toimittaa asiakirjoja kuulua valtuuskuntien kuulemistilaisuuksissa. Tänään iltapäivällä tämä asia on koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle ja toivon, että tämänpäiväisestä kokouksesta saadaan valaistusta kysymykseen, jonka juuri esitette. Sitten kohta kolme esityslistaluonnoksessa laittomien maahanmuuttajien tilanne, terveydenhoidon saatavuus kymmenessä EUn jäsenvaltiossa – Kyseessä on Euroopan perusoikeusviraston kertomus. Analyysi koskee kymmenen, kymmenen maata. Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Puola, Espanja ja Ruotsi. Ja tämä koskee laajempaa perusoikeustutkimusta, jossa käsitellään perusoikeuksien suojaa laittomien maahanmuuttajien kohdalla 27 EUn jäsenvaltiossa. Ensimmäinen temaattinen kertomus on laadittu ja julkaistu jo tämän vuoden heinäkuussa. Se koski näiden henkilöiden tilannetta kotitaloustöissä. Tämä on toinen temaattinen kertomus, jossa tullaan tarjoamaan tyhjentämään kuva laittomien maahanmuuttajien tilanteesta ja se pitäisi julkaista tämän vuoden lopun mennessä. Tämä on varmasti yksityiskohtainen ja kiinnostava kertomus, josta vastuussa on erityisesti tohtori Ludovika Banfi. Hän tulee esittelemään tämän asian ja jäsenet voivat sitten osallistua keskusteluun. Olkaa hyvä. Thank you very much, dear chair. Kiitoksia hyvin paljon herra puheenjohtaja, hyvät Libe-valiokunnan jäsenet. Kiitoksia siitä, että olette kutsuneet minut tänne ja voin esitellä tämän tutkimuksen tänään. Tämä, tässä haluaisin esitellä tämän perusoikeusviraston raportin pääkohdat. Te varmasti tunnette tämän viraston, se huolehtii perusoikeuksista ja sen tarkoitus on auttaa instituutioita ja jäsenmaita toimeenpanemaan Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka koskettaa perusoikeuksia. Tämä tutkimus erityisesti on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, joka koskettaa perusoikeuksia, mitä tulee laittomiin maahanmuuttajiin Euroopan unionin alueella. Haluaisin keskustella perustuloksista, mitä tulee terveydenhuoltoon piiriin pääsyyn. Keskityimme tässä kymmeneen maahan, sillä emme käyneet läpi vain laillisia mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa, vaan myöskin terveydenhuollon toteutumista. Teimme haastatteluja hallinnon ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa näissä kymmenessä maassa. Vertailimme Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, Kreikkaa, Unkaria, Irlantia, Italiaa, Puolaa, Espanjaa ja Ruotsia – ja ensimmäinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on se, että näissä kymmenessä maassa hätäterveydenhuoltoon pääsy oli mahdollista kaikissa näissä maissa, mutta vain viidessä maassa tämä terveydenhuolto oli ilmaista. Tämä tarkoittaa sitä, että on maita, joissa raskaana oleva nainen joutuu maksamaan 2500 euroa, jotta voisi mennä synnyttämään. Neljässä maassa ja nämä ovat kaikkein parhaimmat esimerkit. Italia, Ranska, Belgia ja Espanja. Terveydenhuoltoon pääsy on mahdollista myös silloinkin, kun kyseessä ei ole hätätapaus. Eli perusterveydenhuoltoa saavat laittomat siirtolaiset samoin ehdoin kuin maan kansalaisetkin. Niissä maissa, joissa tämä terveydenhuolto ei ole ilmaista, maksu aiheuttaa hyvin suuren esteen hoitoon pääsylle, joka voi sitten riskeerata laittoman siirtolaisen terveyden tai hengen, kun hän pyrkii saamaan hoitoa toisella tavalla, esimerkiksi lainaamalla tuttavan henkilöllisyystodistusta, mikä voi sitten aiheuttaa riskejä. Neljässä maassa, jossa laittomat siirtolaiset saavat terveydenhuoltoa, Ranskassa, Italiassa, Belgiassa ja Espanjassa on erityisiä ehtoja, joita on joissain tapauksissa vaikea täyttää. Esimerkiksi tarve todistaa se, että on vakituinen asuinpaikka, että maassa on oleskellut vakituisesti kolme tai kuusi kuukautta riippuen maasta. Ja myöskin näissä neljässä maassa terveydenhuollon saaminen hätätapausten ulkopuolella on sellainen, että on tapauksia, joissa kaikkia terveydenhuoltoa ei ole katettu. Eräissä maissa terveydenhuoltoammattilaiset lainsäädännön tai käytänteiden vuoksi joutuvat raportoimaan maahanmuuttoviranomaisille on tiettyjä ehtoja siitä, että he joutuvat raportoimaan laittomista maahanmuuttajista. Ja koska näin laittomat siirtolaiset joutuvat sellaisen riskin alle, että heidät siirretään maasta pois, he eivät hae terveydenhuoltoa. Me olemme keskittyneet kahteen haavoittuvaisen ryhmään. Yksi oli raskaana olevat naiset ja toinen lapset. Nämä ryhmät ovat ihmisoikeuslainsäädännön mukaan sellaisia, että he, heidän pitää saada perushoitoa. Me tarkastelimme tilannetta eri maissa ja havaitsimme, että raskaisena olevat naiset pääsevät kaikissa kymmenessä maassa terveydenhuollon piiriin, kun kyseessä on hätätapaus, mutta vain kolmessa maassa naiset saivat laskun hoidosta. Tämä on este hoitoon pääsylle luonnollisesti. Ja sitten synnytyksen jälkeisiä hoitoja tarjottiin vain neljässä maassa. Lasten kohdalla vain kahdessa kymmenestä maasta laittomat lapsisiirtolaiset saavat samanlaista terveydenhoitoa kuin maan kansalaiset. Kolme maata teki erottelun niiden lasten välillä, jotka olivat tulleet maahan perheensä kanssa laittomasti ja niiden kanssa, jotka olivat tulleet ilman perhettä. Ne lapset, jotka olivat maassa ilman perhettä, pääsivät useammin terveydenhuollon piiriin. Me olimme yhteydessä terveydenhuollon viranomaisiin näissä kymmenessä maassa ja käsittelimme, käsitimme, että heidän mukaansa ihmisoikeuskysymykset olivat äh, ristiriidassa heidän näkemyksensä ja toisaalta hallinnon asettamien rajoitusten kanssa. He olivat tilanteessa, jossa periaatteessa he antoivat epävirallista hoitoa sen sijaan, että olisivat käännyttäneet ihmiset pois, mutta tämä on riskialtista, sillä ammattilaiset näissä tilanteissa eivät saaneet vakuutusta korvaamaan hoitoa. Tietyissä maissa oli tilanteita, jossa syntyi esteitä hallinnollisten seikkojen vuoksi hoidon antamiselle. Tässä oli vain muutamia tuloksia koskien tätä tutkimusta. Sen perusoikeusvirasto julkaisi viime viikolla ja te saatte kopion mukaanne lähtiessänne salista, jos haluatte sen. Perusoikeusvirasto on antanut monia neuvoja tai kehotuksia koskien tulevaisuuden toimia. Ensinnäkin laittomien siirtolaisten pitäisi ainakin saada lain mukaan turvattu hätähoito hätätapauksissa, eikä näitä hoitoja pitäisi rajoittaa vain häpä hätätapauksiin, mutta myöskin muihin erityisiin tilanteisiin, jossa ihminen tarvitsee hoitoa. Maksujen anteeksi antaminen pitäisi koskettaa laittomia siirtolaisia samassa tilanteessa kuin kansalaisiakin. Ja erityisiä rahastoja pitäisi luoda laittomien siirtolaisen auttamiseksi. Lopultakin tiettyjen ehtojen täyttäminen, kuten vakituinen asuinpaikka, ne pitäisi arvioida uudelleen, etteivät nämä ehdot estä laittomien siirtolaisten hoitoon pääsyä. Ja mitä tulee sitten raportointivelvollisuuteen, terveydenhuolto ja maahanmuuttoviranomaiset pitäisi irrottaa toisistaan E, terveydenhuoltoviranomaisten ei pitäisi joutua raportoimaan laittomista siirtolaisista maahanmuuttoviranomaisille. Ja lopultakin raskaana olevien naisten ja lasten ja muiden haavoittuvaisten ryhmien, jotka monien ihmisoikeussopimusten mukaan saavat oikeuden hoitoon, heidän pitäisi saada sekä hätä että muuta hoitoa äitiys- ja synnytyshoitoa samalla tasolla kuin maan kansalaiset ja lapset, jotka ovat laittomia siirtolaisia, pitäisi ottaa myöskin kansallisen terveydenhuollon palveluiden piiriin. Haluaisin yhteenvetona sanoa, että maaliskuussa 2011 parlamentti ensimmäistä kertaa käsitteli laittomien siirtolaisten perusoikeuksia terveydenhoidon suhteen ja vetosi näiden maahanmuuttajien terveydenhuolton pääsyn puolesta. näistä oikeuksista pääsevät laittomat siirtolaiset ja haavoittuvaiset ryhmät epätasaisesti nauttimaan eri puolilla Euroopan unionia. Ja tähän asiaan pitäisi kiinnittää huomiota perusoikeuksien puitteissa. Kiitoksia. Thank you so much. Kiitos oikein paljon rouva Banfi perusoikeusvirastosta. Kiitos tämän raporttinne esittelystä koskien laittomien maahanmuuttajien tilannetta ja terveydenhoidon saatavuutta kymmenessä EUn jäsenvaltiossa. Kiitän myös arvoisa edustaja Jakolinoa, joka on ystävällisesti puolestani käynnistänyt tämän kokouksen puolestani, kun saavuin tuolta lentokentältä hiukan myöhässä. Minä tosiaan pyydän anteeksi sitä, että tulin myöhässä. Ja nyt voimme esittää kysymyksiä rouva Banfille liittyen tähän raporttiin, josta juuri kuulimme. No niin, edustaja Jakolina, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin Rova Banfia hyvin suurella kiinnostuksella. Minulla olisi joitakin ehdotuksia ja pohdintoja. Olen vuosikausia toiminut terveydenhuoltoalalla Italiassa esimerkiksi ja kaikki niin sanotut laittomat maahanmuuttajat tietyssä vaiheessa ottavat yhteyttä tähän terveydenhoitojärjestelmään ja heille annetaan koodi STP, e- e- eli ulkomaalaiset, jotka ovat väliaikaisesti oleskelemassa täällä, tällä alueella ja sen perusteella heille myönnetään tietyn tyyppisiä palveluita. Italiassa tämä ala on hyvin alueellista, niin kuin monet muutkin asiat. Ministeri on ottanut nämä asiat hoitoonsa. koska tarve oli korkeampaa pakon alueellisella tasolla. Järjestelmä ei ole homogeeninen arvioinnissa. On käynyt ilme, että joillakin alueilla toiminta on ollut esimerkkeellistä ja toisissa hyvin vajavaista. En tiedä, olisiko tämän tyyppisiä esimerkkejä teillä antaa, kun teillä on kymmenen maata analysoitavana. Kiitoksia qualche parola tutte insieme e poi facciamo un turno di risposta congiunta. Mrs. Gons, you got the floor. Seuraavaksi puheenvuorossa Rouva Kyns. Eh. Kiitos. Järjestimme samasta aiheesta joitain kuukausia sitten äh, konferenssin ja oli erittäin mielenkiintoista kuulla kansalaisjärjestöjen edustajia, joilla oli laajaa kokemusta eri maista juuri tältä alalta kaikki antoivat samat suositukset ja tekivät samat päätelmät. Ja siksi minua ilahduttikin kuulla nyt teidän raportistanne. Voin kuvitella, että muissa jäsenvaltioissa, jäsenvaltioissa tilanne on aika sama kuin mitä juuri kuulimme. Hyväksyn täysin suosituksenne siitä, että on aivan välttämätöntä huolehtia terveydenhuollon huollon saatavuudesta erityisesti lasten kohdalla ennen synnytystä synnytyksen jälkeen. Tähän ei saa liittää minkäännäköisiä ehtoja. Kyllä meillä täytyisi vähimmäistandardit olla osana turvapaikkapakettia. Mielestäni olisi erinomaista, jos unioni voisi näin toimia. En tiedä, onko komissiosta ketään täällä paikalla, mutta olisi mukava kuulla komission mielipide tästä että voisiko meillä olla standardit, jotka kattaisivat todella kaikki jäsenvaltiot tämän kysymyksen kohdalla. Miten tämä hoidettaisiin, miten tämä rahoitettaisiin, sitä olisi tärkeää katsoa ja myös sitä, voisiko meillä olla yksi yhdenmukainen lähestymistapa. Kiitoksia. Sitten herra Mylder. Thank you. I found... Kiitos. Mielestäni tämä esitys oli erittäin kiinnostava. Kiitoksia siitä. Ensimmäinen kysymykseni, onko suhdetta niiden maiden välillä, jotka tarjoavat terveydenhuoltoa ja sitten äh, laittomien maahanmuuttajien määrän välillä? Eli onko niin, että näissä etelän maissa on äh, suuri määrä laittomia maahanmuuttajia ja onko niissä maissa, joissa maahanmuuttajia on vähän, heidän terveydenhoitotilanteensa parempi, onko heidän helpompi saada hoitoa. Minua kiinnosti kuulla, että joissain maissa ei ole minkäännäköistä terveydenhoitoa laittaminen maahanmuuttajille. Mitä heidän tapahtuu, jos he sairastuvat? Jätetäänkö heidät täysin oman onnen sanojaan? Kiitos. Mr. Kleis. Ja sitten herra Kleis. Ah, Kiitos puheenjohtaja. Mitä tähän sanan käyttöön tulee, niin tällä kun puhutaan laittomista maahanmuuttajista, niin siitähän tässä on kyse. Ei tässä mielestäni siirtolaisista ole kyse siirtolaisista, jotka olisivat jotenkin epäselvässä tilanteessa. Kyllä tämä tilanne on aivan täysin kristallinkirkas. Kyse on laittomista maahanmuuttajista. Euroopassa tai ainakaan Euroopan parlamentissa varmaankaan kukaan ei vastusta sitä, että etteivätkö laittomat maahanmuuttajat saisi terveydenhuoltoa. Äh, Ei tätä kukaan vastusta, kyllähän se kuuluu tietenkin kaikille. Mutta hiukan kyllä kyselen itseltäni, että mikä perusoikeusviraston tehtävä mielestään on. Minun ymmärtääkseni heidän täytyy huolehtia siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa kunnioitetaan perusoikeuksia. Tämä on äh, viraston tehtävä mutta mielestäni täysin äh, perusteettomasti ja luvattomasti tätä tehtävää laajennetaan pyytämällä virastolta lausuntoja erilaisista aiheista esimerkiksi mitä jäsenvaltioissa sairaaloiden pitää tehdä, jos laiton maahanmuuttaja tulee pyytämään hoitoa. Minun mielestäni tämä ei ole kyllä perusoikeusviraston asia, eikä se voi suositella mitään toimenpiteitä. Tämä on jäsenvaltioiden asia. Jäsenvaltiot saavat torjua laitonta maahanmuuttoa Eli kyllähän on täysin ilmeistä, että siirtolaisviranomaisille ilmoitetaan näistä henkilöistä, laittomista maahanmuuttajista, jotka luvatta ovat maassa, jos he tulevat esimerkiksi hoitoa pyytämään. Se, että tässä nyt jotenkin herätetään sellainen vaikutelma, ikään kuin tämä olisi perusoikeuksien vastaista, Kyse on kuitenkin ihmisistä, jotka ovat laittomasti tässä kyseisessä jäsenvaltiossa, ja tietenkin jäsenvaltiolla on oikeus ryhtyä toimiin kun jäsenvaltio tietää, että tällaisia laittomia henkilöitä sen alueella on, niin totta kai se saa ryhtyä toimiin ja palauttaa nämä ihmiset omaan äh, alkuperämaahansa, eikä tämä nyt mitenkään riko kenenkään perusoikeuksia, niin kuin täällä nyt vihjaillaan. Thank you, Mrs. Head. Kiitos. Ki- sitten Head. Kiitos sitten Rova Head. Kiitos puheenjohtaja. Edellinen puhuja äh, kyllä hämmensi minut niin totaalisesti, että unohdin jo, että mitä itse meinasin sanoa. Kyse on ihmisoikeudesta ja Euroopan unioni puolustaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Valitettavasti en kuullut tätä alustusta, koska tulin tänne ihan niin kuin puheenjohtajakin suoraan tuolta lentokentältä, mutta olen silmäillyt tätä tekstiä ja näin, että oma kotimaani Ruotsi, että sen tilanne näyttää aika pahalta – Tuleeko perusoikeusvirasto nyt antamaan jäsenvaltioille suosituksia vai jääkö tämä pelkäksi paperiksi, että odotetaan, että jäsenvaltiot lukisivat raportin itse ja tekisivät sitten omat päätelmänsä? Siis tuleeko Ruotsi nyt saamaan virallisia eh, suosituksia teiltä vai oletatteko te, että jäsenvaltiot vaan itse äh, hankkivat nämä tiedot? Thank you, Mr. Kiitoksia sitten herra Triantafylides. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι... Kiitoksia, puheenjohtaja. Me lähdemme sellaisesta periaatteesta, että Euroopan unioni haluaa suojella näitä oikeuksia, kuten kollega sanoi. Mutta sekin on totta, että näiden palvelujen tarjoaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Millaisia suosituksia teidän organisaationne voi tehdä jäsenvaltioille niin, että parannetaan olosuhteita, jotka eivät ole tyydyttäviä tänä päivänä. Edelleen, onko teillä aiempia tutkimuksia tästä? Onko tilanne, että jo pyritty parantamaan? Onko suuntaus parempaan päin? Ja kun katsotaan nykyisiä siirtolaisvirtoja, oletteko sitä mieltä, että tilanne pahenee? Well, uh, first of all, I think that... Ensinnäkin olen sitä mieltä, että terveydenhuolto, julkinen terveydenhuolto on sellainen ala, jossa on kapea määritelmä perusoikeuksista ja yhteisön edusta. Me päädymme perustus, perusoikeuksia puolustamaan tai sitten yhteiskunnan odotuksia jompaa kumpaa, sillä kun keskustelemme pääsystä terveydenhuollon piiriin, emme puhu vain oikeudesta, mitä tulee tiettyyn maahanmuuttajaan, puhumme myös julkisesta terveydenhuollosta. Jos joku henkilö ei mene hoitoon sairaalaan ja hänellä on erittäin tarttuva tauti, mutta hän ei mene hoitoon, sillä hän pelkää, että hänet annetaan ilmi ja karkotetaan maasta, tämä ei ole vain tämän kyseisen henkilön oikeuksien loukkaus, se on myöskin julkisen terveyden uhka ja ongelma kaikille tässä yhteiskunnassa. Eli mielestäni se, mitä meidän pitäisi tehdä, jos me todellakin yhteisön yleistä etua ajattelemme, on se, että ajattelemme, että terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus on tarjota terveydenhuoltoa ja taata, että julkisen terveydenhuollon taso on mahdollisimman korkea. Tarkoitus ei ole järjestää laittomien siirtolaisten karkoituksia tai mitään tällaista. Sairaalan tarkoitus on estää tarttuvien tautien leviämistä. Minä olen järkyttynyt, että eräässä maassa tässä tutkimuksessa Nimittäin Saksassa on sellainen käytäntö, että ilmoitetaan viranomaisille maahanmuuttajan laillisesta tilanteesta ja että tämä voi sitten aiheuttaa sen, että kyseinen henkilö karkoitetaan. Minun omassa maassani me teemme raskaasti töitä, kun yritämme vakuuttaa laittomat siirtolaiset siitä, että heidän pitäisi mennä hoitoon, kun he ovat sairaita, katsomatta sitten sitä, ovatko he laillisesti tai laittomasti maassa. Mielestäni tämä on se ajatus, joka ottaa yhteisen laajemman edun huomioon sekä lailliset että laittomat siirtolaiset ja muut. Haluaisin esittää kysymyksen. Me tulemme äänestämään muutaman minuutin päästä. Alan Fossin kannasta, jossa puolustamme sitä ajatusta, että Euroopan unionin pitäisi ratifioida äh, siirtolaistyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksia koskeva sopimus. Tämä on hyvin pitkällinen työ ollut ja minä haluaisin tiedustella teiltä, onko perusoikeusvirastosta mieltä, että tämän sopimuksen ratifioiminen olisi avuksi, mitä tulee terveydenhuoltoon pääsyyn. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Brons. Ää. Äh. Kiitos. Olen äh, aika epäileväinen sen suhteen, että tässä näitä eufemismeja täytyisi käyttää, mutta yleensä politiikassa käytetään eufemismeja estämään vapaa-ajattelu. Kun käytettiin laillinen eh, tai laiton siirtolainen sana. Nyt käytetään eh, sanaa siirtolainen eh, epäselvässä tilanteessa. Kysehän on kai laittomista siirtolaisista tai ehkä voitaisiin sanoa luvaton siirtolainen. Mitä tulee heidän terveydenhuoltoonsa, niin aivan ilmeistä on, että heidän katsotaan olevan oikeutettuja terveydenhuoltoon huoltoon, mutta kun puhutaan avokätisyydestä, niin äh, tämähän on helppo antaa pois. Tämä on ikään kuin, että jotain annetaan, mutta jos sitä taas, jos on saavalla puolella, niin tätä pidetäänkin jo epäilyttävänä. Kun katsotaan lääkäreitä, jotka hoitavat potilaita, niin ei varmaankaan kukaan vastusta sitä, etteikö kaikkien ihmisten, myös äh, laittomien siirtolaisten, tulisi saada – hoitoa. Ja sitten ne ihmiset, jotka ovat verorahoillaan kustantaneet tämän hoidon, saavat, saattavat jäädä hoidotta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme kuulleet tehokkaasti monimutkaista hoidoista. Viime viikolla taisi olla puhetta ihosyövän hoidosta, jota ei kuitenkaan anneta ihmisille siitä syystä, että se on niin kovin kallista. Kun hoito annetaan kaiken näköisille laittomille siirtolaisille, niin sitten ne veromaksajat jäävät hoidotta, kun rahaa ei enää olekaan. Ja Äh, kyllähän tämä aika avokätistä kyllä olisi. Ja kun sitten taas katsotaan rikkaita meppejä, joilla olisi varaa äh, yksityiseenkin terveydenhuoltoon, mutta ei meidän tarvitse siihen äh, turvautua, koska saamme sen ilmaiseksikin. Tätä pidetään taas varkautena. Minä ehdotan, että MEPit, jotka kannattavat ilmaista terveydenhuoltoa laittomille siirtolaisille, maksakoot sitten tämän avokätisesti, mutta enpä usko, että tällaista avokätisyyttä koskaan tulemme näkemään. No niin, te kuulitte nyt koko joukon kysymyksiä ja tänään iltapäivällä meidän on tarkoitus myös äänestää. Tarkoitus on äänestää viiden minuutin kuluttua 15.45, joten olisimme kiitollisia, jos voisitte vastata näihin esitettyihin kysymyksiin noin kymmenessä minuutissa, ettei meidän äänestyksemme kovasti viivästyisi. Kiitos. Kiitoksia kaikista näistä hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Äh, herra Jakonilun vastauksena kyllä me otimme mukaan jossain määrin alueelliset erot eri maissa ja erityisesti Italiassa. Italia oli yksi niistä maista, jossa oli suuren määrä alueellisia eroja, mitä tulee terveydenhuoltoon jota annetaan maahanmuuttajille. Eri alueet hoitavat tämän asian eri tavoin. Erityisesti tutkimus tehtiin tietyillä alueilla. Esimerkiksi me haastattelimme maahanmuuttajia ja terveydenhuoltoviranomaisia Milja Romanassa ja Lombardiassa. Eli me otimme huomioon erot alue alueelta ja yritimme ottaa tämän mukaan tutkimuksessa. Yksi perusasioista oli se, että perusterveydenhuoltoon pääsy ei ole taattu kaikilla alueilla. Toissijaiseen terveydenhuoltoon pääsy yleisesti ottaen on. Mitä tulee sitten synnytystä edeltävään ja seuraavaan hoitoon, kyllä me olemme sitä mieltä, että tiettyjä yhteisiä periaatteita Euroopan unionin tasolla – olisi hyvä olla, vaikka minun pitäisi teitä muistuttaa siitä, että me virastona annamme tietoa ja sitten muut toimielimet itse asiassa ottavat meidän tarjoamamme tiedon ja käyttävät sitä politiikan tai politiikkojen luonnollistamiseen, mutta olemme sitä mieltä, että Äidit ja lapset ovat hyvin haavoittuvainen ryhmä ja heitä pitäisi suojella. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tämä suojelu ei aina toteudu kuten ajatteltu, joten jotakin pitäisi tehdä sen eteen. Me emme löytäneet mitään yhteyttä laittomien maahanmuuttajien ja terveydenhuollon tarjoamisen tason välillä koskien näitä maahanmuuttajia. emme havainneet mitään tällaista yhteyttä. Mitä sitten tapahtuu ihmisille, jotka eivät pääse hätätapauksissa hoitoon? Tämä on suuri kysymys. Kuten te tiedätte, oikeus hoitoon hätätapauksissa liittyy oikeuteen elää, joten voimme kuvitella, mitä tapahtuu ihmisille, jos he eivät pääse hätätilanteessa hoitoon oli esitetty kommentti, että meidän ei pitäisi tehdä suosituksia. Me emme tee suosituksia, me annamme neuvoja. Nämä neuvot perustuvat tietoon ja sitten jäsenmaat luonnollisesti itse saavat päättää, kuinka toteuttavat meidän neuvojamme omassa kontekstissaan. Mutta luonnollisesti tämän tutkimuksen jälkeen me annamme linjauksia siitä, kuinka asioita voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Olen hyvin paljon samaa mieltä siinä, että terveydenhuolto koskottaa koko yhteisöä ja terveydenhuoltoon pääsy maahanmuuttajille on myöskin koko yhteisön terveyden asia, koko yhteiskunnan terveyden asia. Ja sitten lopuksi, mitä tulee resurssipulaan, Tietyllä tavalla tietenkin terveydenhuollon tarjoaminen liittyy budjettikysymyksiin, mutta hätätilanteissa terveydenhuollon tarjoaminen välttää sitä, että todella hätätilanteessa ei jouduta käyttämään vielä enemmän rahaa. Eli jos ihmisen sairaus kroonistuu, niin sitten sen hoito on vielä kalliimpaa. Toivon, että vastasin kysymyksiinne tässä annetussa ajassa. Tämän kokouksen jälkeen voimme keskustella enemmän. Kiitoksia. Thank you. No, kiitos teille. Tässäpä tämä tästä esityksestä ja keskustelusta tästä aiheesta. No niin, nyt valmistaudutaan äänestykseen. Meillä on koneäänestys kahdesta lausunnosta tässä alkamassa kisessä kaksi asiaa agendallamme. Kiitämme todella rouva Ludovika Banfia ja valmistaudumme seuraavaan esityslistan kohtaan. Muistuttaisin teitä, että jos teillä ei ole näitä kortteja mukana, ne äänestyskortteja, niin lähettäkää joku noutamaan ne, mitä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 I suggest, I suggest... Ehdottaisin, hyvät naiset ja herrat, että pidetään parin kolmen minuutin tauko. Odotetaan tässä, että kaikki saavat korttinsa, kun minusta näytti siltä, että kaikilla... Jaa, no aloitetaanko? No, aloitetaan sitten. Counting those who do not... Ne, joilla korttia ei ole mukanaan, ne äänet voimme laskea sitten sitten aloitetaan nyt kuitenkin ja katsotaan, josko ne kortit sieltä löytyisivät. Ensimmäinen kohta on esityslistan kohta neljä. EUn ja Australian välinen sopimus lentoliikenteen harjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle. Esittelijämme on kollega Sophie Intfeldt. Voimmeko äänestää suoraan vai onko teillä vielä jotain puheenvuoroa? I... Voin puhua hyvin lyhy lyhyesti, sillä uskon, että esittelijänä suosittelen tämän mietinnön tukemista. Tässä on monia kriittisiä kohtia, mutta jos tarkastelemme sitä, mitä olemme saaneet aikaan, jos otamme huomioon, että kyseessä on Australia, tämähän on tai mikä tahansa muukin maa pystyy itse määrittelemään, mitä he haluavat tietää matkustavista ihmisistä. Ja nämä kohdat vastaavat niitä kriteerejä, joista me sovimme viime vuonna, siksi minä suosittelen, että äänestämme puolesta tietyin kriittisen huomioin. Kiitokset rouva Entfeldt. Herra Albrecht on valmis esittelemään tämän äh, vähemmistö äänestyksen. Onko tämä totta? Jäsenenä Jäseninä meillä on mahdollisuus esittää tai lausua vähemmistö kanta. Ja minä haluaisin tässä ilmoittaa, että täälläkin on erityisesti vihreästä ryhmästä jäseniä ja Guestakin jäseniä, jotka haluavat eriävän mielipiteen esittää ja selittää, miksi me äänestämme tätä mietintöä vastaan, sillä me emme ole varmoja, että syyt äänestää tämän PNR-sopimuksen puolesta – erityisesti koska profilointiin liittyviä turvalausekkeita ei ole. Kaikki tässä oli nyt tässä tekstissä selitetty, joten jätän tämän asian tähän. Selvä, äänestetään. Tämä on aika yksinkertainen äänestys. Me äänestämme suositusluonnoksesta kokonaisuutena. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja nyt äänestämme I, I don't have in my voting list. I we need the electronic votes. You are going to proceed. Meidän täytyy toimittaa tämä vielä koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Now the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Seven minus 25 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä, eli hyväksytty. Kiitokset rouva Intfeld. Ja nyt siirrytäänkin esityslistalla jo seuraavaan kohtaan. Nimittäin Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelu. as rapporteur, would you like to... Esittelijä on Rouva Flotre, haluatteko kertoa tästä jotain? Ei, joten voimme aloittaa äänestyksen saman tien. Aloitetaanpa sitten kompromissitarkistus yksi puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneäänestyksellä vielä tarkistus 10. Koneellinen tarkistusäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 17 vastaan. Hylätty. It's rejected. <laughs> It's rejected. So, amendment... Sitten tarkistus 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa. Taitaa olla sama enemmistö kuin äsken. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 17 vastaan tämäpä hyväksyttiinkin. Ja nyt kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Favor. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulenpa, että hylättiin, mutta tarkistetaan kaikki kädet eivät täällä nouse. Meidän täytyisi nyt tarkistaa tämä vielä. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. 15 hyväksytty, 20 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Kyseessä siis tarkistus 13. Äänestys on alkanut. Now closed. 16. Äänestys on päättynyt 16 puolesta 20 vastaan hylätty. Kompromissi kolme Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta, eikö? Jaaha, jaaha. Tarkistus. So the whole thing falls. The whole thing falls. Nämä raukeavat kaikki, eli tarkistus 29. Minun listani mukaan, äh, kun kompromissi kolme hyväksyttiin, kaikki nämä seuraavat raukesivat ja näin ollen äänestämme 29 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksellä. Kompromissi 4, toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 16 puolesta 20 vastaan hylätty. 34 ja 35 ovat identtiset. Jaaha, kaikki nämä, jotka liittyivät tuohon äskeiseen, raukeavat, äänestämmekin, joten 39 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä tämäkin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nämä seuraavat raukeavat ja menemme kompromissiin kuusi. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nämä seuraavat raukeavat. Tarkistus 58. 58 edelleen hengissä. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tartus 58 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 19 vastaan hylätty. 60. Favor. Sitten taas 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan hyvä on koneäänestys. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 15 puolesta 21 vastaan hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Jotkut seuraavista raukeavat, mutta tarkistuksesta 71 äänestetään. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja tarstus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarstus 72 siis. Now the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Niin siis 72 tosiaan koneäänestyksellä We're doing it again, okay? 72. 72. Ja vielä kertaalleen 72. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13 puolesta 24 vastaan hylätty. Ja näin loppuäänestysteksti näin muutettuna koneäänestyksellä. Teksti näin muutettuna siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kolmekymmentäviisi puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Kiitokset ja onnittelut rouva Flotra. Siirrytään eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta. Esityslistan kohta kuusi.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 seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on Välimeren alueelta tulevan maahanmuuton tilanteesta, palauttaminen, uudelleen sijoittaminen ja komission tarjoama tuki. Kuulemme nyt eh, herra Manser Viissin puheenvuoron, mutta hän ei kuitenkaan ole vielä paikalla, joten joudumme keskeyttämään kokouksen, kunnes herra Manser Viissi saapuu paikalle. Viisi minuuttia 10. 15. 15 minutes of recess. Thank you. 15 minuutin keskeytyskokouksen. Dear colleagues. No niin, parhaat kollegat, kello on tasan varttia yli neljä, joten tässä ollaan valmiina. Jatketaanpa esityslistan käsittelyä. Esityslistan kohta kuusi. Välimeren alueelta tulevan maahanmuuton tilanne, palauttaminen, uudelleen sijoittaminen ja komission tarjoama tuki. Paikalla on sisäasioista vastaava pääjohtaja Stefano Servisi komissiosta. Ja komission jäsen Malmström ei tänään päässyt paikalle, joten todella hänen tilallaan nyt toivotamme tervetulleeksi pääjohtajamaan Servisin, joka kertoo meille nyt tästä asiasta. Kuulemme ensin herran Manserviisiä ja ehkä sen jälkeen voimme vielä käydä hieman keskusteluakin. Aikaa meillä on 45 minuuttia. Herra Manserviisi, olkaa hyvä. Thank you for this invitation. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos tästä kutsusta. Kerron teille nyt hiukan näistä kysymyksistä. Ei tässä nyt mitään täysin uutta uutta tule suoraan sanottuna. Ehkäpä nyt kuitenkin tämä liikkuvuuskysymys, jossa on jotain uuttakin. Mutta voin kertoa teille, että mitä rahoitukseen tulee, komissio investoi hyvin paljon tähän tilanteeseen maahanmuuton suhteen, pakolaisten suhteen. Voisin tässä kertoa joitain lukuja. 75 miljoonaa tukea tällaista humanitaarista tukea esimerkiksi pakolaisleirien perustamiseen, sitten alueellinen suojeluohjelma ihmisille, jotka ovat jääneet alueelle. Keskustelemme tästä UNHCRn kanssa, joka tulee täytäntöönpaneva voima olemaan sitten 10 miljoonaa Egypti, Libya ja Tunisia näiden maiden viranomaisille, jotta ne voivat tämänhetkistä kriisiä paremmin hoitaa ja tukea ihmisiä, jotka eivät voi palata kotiin maihinsa. Ja sitten lopuksi vielä tämä niin kutsuttu kevät ohjelma 350 miljoonaa euroa Pohjoisen Afrikan maille. Tämä on vielä lisää tuki niille jo olemassa olevan alueellisen sekä maakohtaisen tuen lisäksi. Nämä ovat nyt siis ne luvut, joita, jotka komissio tähän mennessä rahat on saanut liikkeelle. Ja sitten mitä tulee ihmisiin, erityisesti uudelleen sijoittamiseen, 5300 ihmistä, heitä tämä koskee. He ovat erityisesti leireillä lähellä Libyan rajaa. Te kaikki tiedätte, että komission jäsen Malmström on ajanut asiaa hyvin voimakkaasti heidän uudelleen sijoittamisensa suhteen, eli seitsemän jäsenvaltiota on Hän vaan pyytää puheenvuoroa myöhempää keskustelua varten, joten te voitte kyllä jatkaa. Jaaha, voi hyvänen aika, no niin. Ajattelin, että sanonko tässä nyt <laughs> jotain väärin, että puheenvuoroa pyydettiin reaktiona. No niin. 408 uudelleen sijoittamispaikkaa Pohjoisen Afrikan pakolaisille. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta ei riitä. Niin kuin sanoin, äh, niin komission jäsen Malmström on asiaa ajanut voimakkaasti ja toivomme, että jotkut näistä 3083 paikasta äh, jotka pakolaisrahasto yhteisrahoittaa jäsenvaltioiden kanssa varmasti auttavat tätä asiaa huomattavasti. Ja mitä tulee tähän yhteiseen uudelleensijoittamisohjelmaan, se on vielä jäissä, koska on erimielisyyttä menettelytavasta, mutta itsekin yritän antaa oman panokseni, että saataisiin tämä tilanne auki avattua poliittisella tasolla. Mutta tässä vaiheessa vielä emme voi toimia, mutta katsomme tulevaisuuteen ja niin kuin olen todennut, meidän ehdotuksemme uuteen rahoituskehykseen, monivuotisen rahoituskehykseen perustuu pitkälti Euroopan parlamentin ehdotukseen ja tämä on niin näin ollen äh, tulevaisuuden asia. Sitten jäsenvaltiot ja niiden tuki, niiden ihmisten määrä, jotka ovat saapuneet Euroopan unioniin, erityisesti Tunisian ja Libyan kautta, niin heitä on yli 60 000 tällä hetkellä ja suuri enemmistö heistä on tällä hetkellä Italiassa ja 3-4 000 Maltalla. Eli nämä luvut ovat kyllä hyvin merkittäviä. Komissio on antanut tukea näille jäsenvaltioille Hermessä toimet, jotka auttavat näitä maita. Ja me olemme todella aktiivisia myös Marokon ja Espanjan välisten aluevesien valvonnassa ja olemme pyrkineet auttamaan Italiaa löytämään äh, mahdollisia rikollisia ja sitten meillä on tämä raja rahasto ja myös yhteydet Tunisian viranomaisiin, jotta rajavalvontayhteistyötä saadaan vahvistettua. Tuemme myös äh, Frontexia sen toimissa ja komissio, niin kuin oikein hyvin tiedätte, on ehdottanut, ehdottanut, ja Libe-valiokunnallahan on ollut tässä merkittävä rooli 52 lisää miljoonaa Frontexille tätä operaatiota varten, jotta ylimääräiset tai lisäkustannukset saadaan katettua. Sitten on äh, virasto, joka toimii siirtolaiskysymyksissä ja se on äh, myös liikkeellä. Kriittinen massa on siinä mielessä ylitetty, on hyvin paljon hyvää tahtoa ja komissio ja jäsenvaltiot myös yrittävät auttaa, mutta virasto on tässä nyt todella käynnistelemässä toimintaansa. Ja sitten meillä on järjestelmä, jonka tulisi parantaa Välimeren etelärantojen rajavalvontaa. Ja todella mitä tulee siis kumppanuusvuoropuheluun siirtolaisuuden, liikkuvuuden ja turvallisuuden alalla, niin komissiohan on neuvoston pyynnöstä lähtenyt liikkeelle ja henkilökohtaisesti olin Tunisiassa kaksi viikkoa sitten ja Marokossa viime viikolla. Keskustelin paikallisten viranomaisten kanssa niin Tunisiassa kuin Marokossakin, jotta muodollisesti saisimme käynnistettyä tämän vuoropuhelun, jonka on tarkoitus saada aikaan siirtolaisuus liikkuvuus ja turvallisuus, yhteistyö. Tunisiassa oltiin erittäin myönteisiä. Tämä on kuuma peruna sielläkin, vaikka siellä ollaan menossa kohti vaaleja. Samoin äh, Marokossa oltiin kiinnostuneita, vaikka paine ei niin kovaa siellä olekaan. Olin äh, sisä- ja ulkoministeriöiden sekä eri viranomaisten ja viranomaistahojen kanssa yhteydessä – ja myös esimerkiksi työministeriö sekä ulkomaalaisyhteisöjä äh, yhteisöstä vastuussa olevat viranomaiset halusivat tätä kumppanuutta uutta siirtolaisuuden, liikkuvuuden ja turvallisuuden suhteen. Halutaan yhtäläiset toimintaedellytykset rajavalvonnan suhteen, turvallisuuden suhteen sekä e, ihmisten liikkuvuuden suhteen niin, että meillä on selkeät säännöt, niin että esimerkiksi viisumihelpotusten suhteen saadaan uusia ehdotuksia Tunisian ja Marokon kanssa. Tämähän on ihan meidän toimintamme ja pyrimme e, tietenkin vahvistamaan paikallista Schengen-yhteistyötä ja tukemaan laillista maahanmuuttoa. Ne eh, jäsenvaltiot tietenkin itse tekevät päätöksensä eh, niin, että kysyntä ja tarjonta saataisiin kohdistettua paremmin toisiinsa. Te tiedätte, että on maita, joissa eh, luvut eivät toteudu ja myös päinvastoin. Mutta joka tapauksessa tämä vuoropuhelu on nyt käynnistetty ja meidän on tarkoitus tavata tunisilaisia ja marokkalaisia kumppaneitamme vielä uudelleen ennen vuoden loppua. Ja kyseessä on kumppanuus myös Moldovan ja Georgian kanssa. Näin olemme välittäneet viestin sen suhteen, että saadaan aikaan nämä symmetrisempi, tasapuolisempi tilanne itäisen kumppanuuden ja eteläisen kumppanuuden välillä, mitä tulee liikkuvuuden parantamiseen näiden kumppaneidemme ja meidän välillä. Nämä olivat todella ihan viimeisimpiä kehityskulkuja. Olin viime torstaina Marokossa ja toissa viikolla Tunisiassa. Nyt tämä prosessi on käynnissä ja toivon, että se auttaa niitä jäsenvaltioita, jotka jo ovat olleet aktiivisia, mutta että se myös luo laajemmat puitteet, joissa koko turvapaikka, siirtolaisuus ja turvallisuuskysymystä voidaan hallinnoida. Tässäpä kaikki, mitä tässä vaiheessa voin kertoa. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä. Ne puhuittepa hyvin nopeasti. Se hyödyttää meitä kaikkia, koska nyt meillä on aikaa varttia vaille viiteen ja täällä on koko joukko jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, joten jotta syntyisi ongelmia, ehdottaisin jo tässä vaiheessa, että puheaika rajattaisiin kahteen minuuttiin ja näin voimme hoitaa tämän keskustelun aikataulussa. Täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Busutin. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia eh, herra Manser, tästä puheesta. Pari nopeaa kysymystä sanoitte, että 408 eh, paikkaa on Euroopan unionin suunnitelmia niille ihmisille, jotka ovat eh, Libyan ja Tunisian rajalle jääneet eh, jumiin. Eh, Euroopan unionin valtuuskunta meni heinäkuussa paikalle. Siellä on noin 5000 ihmistä ja 5000 henkilöä on siellä vielä nytkin jumissa. Näistä neljästä sadasta valitusta paikasta, kuinka moni niistä on todellakin otettu käyttöön? Ja sitten mitä tulee Tunisian viranomaisiin, selititte, mitkä teidän päämääränne ovat, mitä tulee liikkuvuuskumppanuussopimuksiin, mutta onko mitään edistystä saatu aikaan Tunisian viranomaisten kanssa? Oletteko aloittaneet nämä keskustelut heidän kanssaan? Tiedän, että he ovat vaikean vaalikampanjan kourissa tällä hetkellä, mutta onko mitään edistystä saatu aikaan keskusteluissa? Ja sitten lopulta sanoitte, että virasto ei ole täysin toiminnassa vielä, mutta koska se sitten on toiminnassa? Kiitos sitten herra Morais. just some äh, Muutamia kysymyksiä myöskin. Ensinnäkin äh, minäkin olin tässä Tunisian valtuuskunnassa mukana ja meille jäi suhtautumaan paljon ponnistuksia. Kysymys on nyt siitä, kuinka paljon on saatu aikaan, kuinka tämä kumppanuuskeskustelu antaa lisäarvoa prosessille, kuvailitte prosessia, mutta kuinka se tulee saamaan aikaan lisäsitoumuksia jäsenmaalta ja saa ne todella toimimaan. Sitten me tulee Frontexiin, sanoitte lyhyesti Hermes projektiin. Meidän ryhmämme on esittänyt kysymyksen eh, maaliskuussa viimeksi annoitte tiedonannon koskien nykytilannetta, on vaikea analysoida sitä, erityisesti Lampedusalla. Mikä teidän tietonne on tähän liittyen tällä hetkellä? Sitten kolmas kysymys, tämä on kaikille ryhmille suuri kysymys. Voitteko antaa meille tarkempaa analyysiä uudelleen asuttamisohjelmasta? Parlamentin keskusteluissa on ollut selkeää, että kaikille ryhmille tämä on tärkeä asia. Kaikki ryhmät ovat tätä pyytäneet, kaikki suurimmat ryhmät ainakin. Ja sitten lopulta voitteko kuvailla niitä olosuhteita, joissa jäsenmaat joutuvat suhteettoman taakan kantamaan Mikä teidän viimeinen kantanne on tähän? Kiitoksia, Sterova Latford. Thank you, Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yksi nopea kysymys te mainitsitte, että kolmas pilari koskettaa maahanmuuttoa ja sen laillisuutta, ja tämä on jäsenmaiden päätettävissä, mutta mitä näkökulmia on? Onko nyt lailliseen maahanmuuttoon liittyvä keskustelu käynnissä sellaisessa tilanteessa, että se todellakin koskettaisi laillista maahanmuuttoa vai onko tämä tällaista kuvitelmaa? Kiitoksia, Sterova Sargentini. Thank you, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jälleen kerran liittyen näihin ihmisiin, jotka voitaisiin asuttaa. Liittyykö tämä nyt kiintiöihin vai ei näin, että 55 olivat äh, Hollannin kiintiössä? Olisi hyvin mielenkiintoista tietää, ovatko jäsenmaat kasvattaneet nyt vastaanottokiintiöitä. Mitä tulee Libyaan, kesällä 2010 komissio teki sopimuksen Libyan kanssa liittyen rajavalvontaan ja komissio antoi Libyan hallitukselle tuolloin varoja. Se oli tuolloin vielä Gaddafin hallinto, missä me olemme nyt tässä menossa tämän sopimuksen suhteen. Onko mitään uutta sopimusta tehty Italian ja Libyan välillä? Tämä sopimushan uusittiin jokin aika sitten, niin jos ymmärsin oikein. Jonkinlainen tällainen väliaikainen neuvosto oli, siis tarkoitan nyt sitä ryhmää, joka on Libyassa vallassa, jättänyt tämän asian syrjään. Sitä viimeinen kysymys keskustelimme sesonkityöntekijöistä ja heidän tilanteestaan parlamentissa, mutta voisin kuvitella, että jos haluamme auttaa Pohjois-Afrikan valtioita kukoistamaan, meidän pitäisi saada aikaan avoimempaa ja joustavampaa työhön liittyvää maahanmuuttopolitiikkaa. Kiitos. Kiitos sitten herra Jakolina. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän johtaja Manserviisiä. Vähän aikaa sitten sanoi, että 60 000 ihmistä ovat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana saapuneet Siiliaan. Tämä on aikamoinen luku. Euroopan parlamentin valtuuskunta käy marraskuun lopulla Sisiliassa ja Lampedusan saarella. Te kerroitte, että olette aloittaneet Libyan kanssa suhteiden rakentamisen. Toivon, että ne ovat Marokon ja Tunisian kanssa hedelmällisiä niin, että saadaan aikaan puitepäätökset, jotta voidaan eh, ehkäistä laittomien siirtolaisten virtaa. Kahdenvälisiä sopimuksia on tehty. Haluaisin ymmärtää, millaisissa määräajoissa päästään tuloksiin ja voitaisiin sopimukset määritellä, millaisia kompensoivia toimia, joista Barzo Roso on usean kertaan puhunut, on luvassa. Viittaa tässä erityisesti Sisiliaan ja Lampedusaan. Te olette te tehneet työtä kehityspuolen kanssa niin, että saataisiin kokonaisvaltainen luonnosaikaan, millaiset määräajat teillä, teillä on ja millaisia tarpeita on tämän tarpeen tietää ennen kuin lähdemme sisään. You didn't ask for it. Rouva Kents ei pyytänytkään puheenvuoroa, sitten Rouva Romero, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Efectivamente el... Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tämä liikkuvuuskumppanuus etelän maiden kanssa, josta komissio puhui kesäkuussa, on kiinnostava tulevaisuuden aloite. Se on varmasti menossa hyvään suuntaan, mutta ongelmaa on tässä tilanteessa, joka on ollut selvä jo vuosia. Maltan turvapaikkavirasto ei vieläkään toimi. Ja meillä on Libyan sodan aiheuttama ongelma Tunisian rajoilla, mutta myös Maltalla, Kreikassa – Lampedusassa ja monissa paikoissa on pidätyskeskuksia, jotka ovat todella kiusallisia. ja Olosuhteet eivät ole lainkaan sellaisia, joita, joita voisi odottaa, kun ajatellaan arvoja, joita puolustamme täällä 15, 500 miljoonaa euroa on otettu tässä käyttöön, mutta ongelma koskee sitä, että ei tiedetä, kuinka nämä varat on jaettu ja käytetty. Ei ole ollut mitään arviointia tai meillä ei ainakaan ole siitä tietoa. Toivon, että saamme tulevaisuudessa tarkempia tietoja. Tästä komission jäsen Malmström ei ole päässyt paikalle, mutta tosiasia on se, että meillä ei ole minkäänlaista tietoa näistä varoista, onko ne olemassa, mitä niillä on tapahtunut, mitä niillä on tehty. Samaan aikaan samanlaisia kysymyksiä liittyy näille Libyan ja Tunisian välisillä rajoilla olevien henkilön uudelleen sijoittamiseen. Meillä on sanottu, että on olemassa eurooppalainen ohjelma ja menettelyyn liittyy paljon erimielisyyksiä. Haluaisin tietää, mikä menettelyä koskeva erimielisyys tässä oikein on. Emmehän voi olla tällaisessa lukkotilanteessa ja tällaisia varoja, jotka jäävät käyttämättä. Kyllähän me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa, jolla saadaan tilanne etenemään. Haluaisin tietää tarkalleen, mitä tarkoittaa eurosuur. Gracias. Kiitoksia sitten herra Mylder. Thank you. Kiitos. Voin kuvitella, että Libyasta tulee koko joukko pakolaisia. Siellä on sisällissota käynnissä ja huomionarvoista on se, että Tunisian tapahtumien jälkeen myös tunisialaisten pakolaisten määrä lisääntyi. Tämä on aika huomionarvoista siksi, että olisi voinut kuvitella, että kun diktatuuri päättyy, he mieluummin jäisivät kotiin ja tekisivät jotain demokratian puolesta. Mikä on tilanne tällä hetkellä, kun katsotaan vaikkapa Egyptin, Tunisian, myös Syyrian tilannetta? Mitä komissio odottaa? tulevaisuudelta ja miten komissio valmistautuu mahdolliseen siirtolaisvirtaan? Thank you. Kiitoksia sitten Rova Flotra. Oui, bonjour. Vous avez cité les euh, chiffres du... Kiitoksia mainitsitte täältä näitä lukuja koskien tuhansia pakolaisia, jotka olottavat sijoittamista. Helmikon jälkeen on myös satoja hukkunut Välimereen viraston mukaan Minun mielestäni ne toimittavat ole riittäviä, kun komissio sanoo, että eihän meillä ole tämän enempää tietoja, eikä nämä, nämä tapahtumat ole tapahtuneet Euroopan unionin aluevesillä. Frontexin taas, taholta taas, Frontexilla ei ole tässä osa eikä arpaa. Te, jotka huolehditte pakolaisten tilanteesta, kun Välimerellä on 2003 tapausta ollut ja kun ajatellaan kuinka paljon aluksia tuolla liikkuu, on aivan ehdottoman tärkeää, että meillä on suurimmat vaatimukset tässä dramaattisessa tilanteessa. Katripoli on vaikeuksissa, me kyllä ymmärrämme, että nämä henkilöt pitisi Gaddafin joukkoja piti ne sieltä kampata. Kuitenkin EUlla on oikeus vaatia valaistusta tähän tilanteeseen, joka on aivan sietämätön. Välimerelle ehdotatte kumppanuussopimuksia. Niin olen pääsemässä loppuun puheenjohtaja. Tämä on pieni paketti, jossa on laillista maahanmuuttoa koskevia lausukkeita, uudelleen äh, takaisin äh, ostamista ja muita vastaavia lausekkeita. Näin on tehtykin Itä-Euroopan kanssa. Oletteko ottaneet tästä oppia, kuinka tämä toimii? erityisesti kun näitä tasapainoa, koska takaisinottosopimushan on kaikille näille koseanelaisille maille karkottamisoikeus ja samaan aikaan viisumin helpottamissopimukset ovat äh, jäsenvaltioiden välisiä, tämä on epätasapainoista, kuinka tämä oikein toimii, kuinka tämä, tässä löydetään tasapaino, tämä on aika kiintoista, kun halutaan tehdä kokeita etelämaiden kanssa. Sitten viimeinen huomio varovaisuutta, kun jos luotatte Tunisian valeihin, voitte huomata, että, että luettelut ovat kyllä hyvin moniarvoisia, mutta lähes kaikki. Ja johtajat sanovat, että siirtymä hallitus on siirtymää. Hallitus, kaikki päätökset, jotka on neuvoteltu tämän hallituksen kanssa, neuvotellaan uudelleen uuden eh, parlamentin kanssa. Meidän pitäisi olla vähän varovaisempia, kun katsotaan näitä demokraattisia toimintatapoja ja legitiimejä vuoropuhelia kumppaneita. Olen sitä mieltä, että Jasmin ohjelmaa on kaikkien luetteloiden kautta asetettu Norran alaiseksi. Me, meidän pitäisi näissä mobiliteettiohjelmissa olla vähän varovaisempia. Kiitoksia ja sitten Rovana Gomes. First of all, let me say... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että paljon ihmisiä ei enää tule Libyasta. Suurin osa niistä libyalaisista, jotka lähtivät Tunisiaan sotapakoon, pakoon, ovat palanneet nyt Libyaan. Kyllä meillä on tämä ongelma 5300 henkilön kanssa. He ovat Tunisiassa ja he pakenevat siis Libyasta. He olivat lähteneet jo aikaisemmin turvapaikanhakijoina tai pakolaisina. Ja mielestäni meidän pitäisi tehdä enemmän. Haluaisin kysyä herra Mansiverisilta, mitä te olette tekemässä, jotta voisitte vakuuttaa jäsenmaat siitä, että heidän pitäisi tarjota enemmän apua näille ihmisille? Meillä on Libyan sisällä 1500 henkilöä ainakin Tripolin lähellä pakolaisleirissä. On mielenkiintoista huomata, että sen jälkeen kun Tripolin valtasivat nämä kapinalliset, laivoja ei ole enää lähtenyt Maltalle. Tämä todistaa sen, että todellakin tätä Gaddafi käytti kiristääkseen ihmisillä. Laivoja ei enää lähde Tripolista pakolaislastissa. Siellä on ihmisiä paikalla. He eivät ehkä ole pakolaisia. Heitä ei ole sellaiseksi tunnustettu, mutta he ovat sellaisia henkilöitä, jotka olivat töissä Libyassa, haluaisivat päästä sieltä pois takaisin omaan maahansa. Haluaisin kysyä teiltä, jos me, olemmeko me tekemässä jotakin ää, nyt näiden ihmisten auttamiseksi kansainvälisten organisaatioiden kautta, kun puhutaan tuhansista, joita pitäisi kotouttaa Libyasta, kun he pääsevät vankilasta pois tai koska kyseessä ovat henkilöt, joita on syytetty siitä, että he olivat palkkasotureita, jotka tekivät Gaddafille töitä. Ja koska monet ihmiset näistä haluavat tietenkin luonnollisesti päästä omaan maahansa takaisin. Lopuksi haluaisin kysyä, mitä me voimme tehdä, jotta voisimme auttaa jäsenmaitamme he todellakin tarvitsevat yhteistä eurooppalaista ohjelmaa. Onko teillä mitään konkreettisia argumentteja, joita on käytetty tämän järjestelmän jarruttamiseksi, sillä nyt luonnollisesti olemme tilanteessa, joka on ehkä hiukan pysähtynyt, mutta vaikka jos Algeriassa nyt tulee kriisi, me saatamme joutua vähän ongelmiin. Kiitoksia sitten herra Tavares. Thank you. on resettlement for... Kiitoksia. Mitä uudelleen sijoittamisesta tulee, niin hyviä uutisia. Pilottihanke uudelleen sijoittamisesta hyväksyttiin tämän talon budjettivaliokunnassa ja uskon, että täysistuntokin sen pian hyväksyy. Mitä sitten tulee tähän yhteispäätöspaketin äh, jäädyttämiseen, niin kuin Manserviisi tiedätte, Unkarin puheenjohtajakaudella tehtiin äh, ehdotus, te itsekin olitte tässä mukana, ehdotus siitä, että mahdollisimman pian tavattaisiin kaikki poliittiset ryhmät, näin minä tuolloin teinkin, ja teimme vastaehdotuksen, jossa ajoimme juuri delegoitujen säädösten lisäämistä, ja sehän olikin eh, tässä parannusehdotuksen taustalla. Eli eh, eh, mielipide ero ei todellakaan ole suuri. Ei tässä tarvita kuin yksi ainut kokous, jossa varmasti saataisiin asia sovittua. Mutta neljän kuukauteen emme ole saaneet komissiolta emmekä neuvostolta vastausta pyyntöömme. Olemme jo käynnistäneet Tanskan kanssa, tulevan puheenjohtajavaltion kanssa asiasta keskustelut. Kuitenkin eh, asia pitäisi Puolan kaudella vielä saada hoidettua, koska muuten menetämme ikään kuin kokonaisen vuoden uudelleen eh, sijoittamiskysymyksessä. Ja näin ollen, eh, eikö teidän nyt pitäisi katsoa parlamentin vastatarjousta ja kertoa meille, mitä mieltä olette siitä? Onko siinä jotain, joka aiheuttaa vastalauseita mielissänne, vai voidaanko tämän ehdotuksen pohjalta käynnistää vuoropuhelu mahdollisimman pian. Meidän täytyisi nyt toimia nopeasti ja käytäntö, käytäntöä ajatellen, joten Monet kollegat äh, kysyivät tässä jo siitä, että mitä tapahtuu, niin se ei ole ihan selkeää. Se ei ole ihan selvä juttu, niin kuin tiedätte. Eli ei tässä kyse ole siitä, että parlamentti ja neuvosto olisivat jotenkin jäädyttäneet tämän kysymyksen. Parlamentti on tehnyt oman työnsä jo kahteen otteeseen ja no, tehnyt oman vastaehdotuksensa, mutta me emme ole kuulleet neuvostolta mitään. Mutta minä todella toivon, että Puolan puheenjohtajakauden äh, loppua ennen vielä saadaan heiltä vastaus niin, että saadaan asia hoidettua. Vielä yksi asia Italia-Tunisia-palautuskysymyksestä. Onko komissio tietoinen siitä, että näitä mm, aluksia palautetaan ja onko tämä laillista? Ja onko komissio tietoinen tästä kahdenvälisestä sopimuksesta, jonka Italia on tehnyt? ja pitääkö komissio tätä kahdenvälistä sopimusta Euroopan standardien ja vaatimusten mukaisena. Ja jos tämä kahdenvälinen sopimus on standardiemme mukainen, niin äh, miten ihmeessä tämä asia voidaan selittää? Ja sitten Lampedusa, jota pidetään äh, turvasatamana ja mitä vaikutuksia tällä voi olla pakolaisten ja muiden äh, siirtolaisten turvallisuuteen Välimeren alueella. Kiitos. Kiitoksia, herra Brons. Oletteko pyytänyt puheenvuoroa? Olkaa hyvä. I, I Minä ajattelin, että mukava herra Cameron ja Sarkozy ovat pommittaneet Libyaa, jotta siitä tulisi oikein mukava maa elää, jotta ihmiset eivät halusi lähteä sieltä pois, mutta vaikuttaa siltä, että monet libyalaiset ja tunisialaiset halusivat maan, jossa ei ollut oikein mukavaa, oli diktaattoreita ja muuta, ja silti he halusivat tulla Eurooppaan, ja nyt tämä ei ole enää tarpeellista meidän pitää kuitenkin antaa vielä B42 lomakkeita heille. Nämä libyalaiset ja tunisialaiset vain halusivat tulla tänne Eurooppaan, koska täällä on parempi elää. Tämä on nyt selkeää. Tämä käännytys kielto periaate tarkoittaa sitä, että ihmistä ei käännytä takaisin maahan, jossa hän on vaarassa. Haluaisin kysyä, että jos tätä periaatetta seurataan, meidän pitäisi olla loogisia. Me emme voi jättää ihmisiä tällaisiin vaarallisiin maihin jos he eivät he pääse niistä pois, koska me alamme tuoda kokonaisia väestöjä Aasiasta ja Afrikan maista e-, Eurooppaan niin, että heillä olisi kirjaimellisesti turvallisempi olla siihen asti, että Eurooppa romahtaa. Mutta tämä ainakin tässä noudattaisi tätä käännytyskieltoperiaatetta. Porcellino. Kiitos sitten herra Borsellino. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän Italian kysymykseen Lampedusa. Lampedusaan ja siihen, mitä joitakin kuukausi sitten on todettu. Ja sitten tämä pakollinen palautusoperaatio laivoilla. Tästä olen puhunutkin. Haluaisin nyt kysyä, millaisiin päätelmiin on päästy tapahtuneesta. Haluaisin kiinnittää huomioon toiseen kysymykseen Mineon kylään. Mineon kylään Italian hallitus kuljetti turvapaikanhakijoita kaikkialta Italiasta. He ovat nyt sinne jätetty pitkäksi aikaan, eikä heidän pakolaisen asemalle tunnustettu komission työnteko on liian hidasta. Viivästyksiä tulee eikä asioita saada hoidettua. Haluaisin kysyä, kuka valvoo tätä tilannetta, kuka ottaa vastuun tästä asiasta, kun hallitukset eivät kykene hallinnoimaan tämän tyyppisiä tilanteita. Turn back. Kiitos. Ja ennen kuin käännymme jälleen Vanservinsin puolen, jotta hän voi vastata, kysyisin, onko Puolan puheenjohtajavaltiosta neuvoston edustajaa, joka haluaisi myös osallistua tähän keskusteluun. Jos näin toivotte, niin olkaa hyvä. After Mr. Manservisi. Kiitoksia, mutta voisin ehkä puhua herra Manservin jälkeen. That'll be easier for... No se on varmaankin teille helpompaa. Eh, ehkä Manserviisillekin, en tiedä. Tässä on käyty hyvin eloisaa keskustelua täällä Libe-valiokunnassa niin kuin usein on. Ja käännytäänpä nyt herra Manserviisin puoleen ja lopuksi sitten vielä neuvosto. Manserviisi. That... Kiitos. Ehkäpä, jotta nyt voisin vastata, jos vastaisin kaikille, niin tähän menisi varmaankin tunti, joten ehkäpä vastaan näihin avainkysymyksiin ja voimme sitten myöhemmin vielä käyttää tilaisuutta hyväksemme ja esimerkiksi keskustella kahden välisissä tapaamisissa näistä. No niin, mitä tulee uudelleen sijoittamiseen? Monet kysyvät tästä lukuja. Näistä neljästä sadasta noin saattaa on nyt käytetty näistä paikoista. Eivät mitään suuria lukuja tosiaankaan ole. Emme ole tyytyväisiä. Komission jäsen Malmström on usean otteeseen todennut, että emme ole tyytyväisiä. Ja yhtä onnettomia olemme siitä tosiasiasta, että kaikki ehdotukset, jotka pyrkivät vahvistamaan tällaista yhteistä päätöstä EU uudelleen sijoittamisohjelman suhteen sen sijaan, että se olisi pilottihanke, niin aivan ilmeistä on, että kaikki tämä kestää, koska mm, toimielinten välinen tilanne on mikä on ja tässä on äh, täytäntöönpanon suhteen tietenkin myös aikaa kulunut, mutta Euroopan parlamentti on liikkeellä ja tietenkin tähän, tässä tarvitaan poliittinen keskustelu, joka johtaa poliittiseen ratkaisuun. Kun katsotaan nyt olemassa olevan rahoituksen tilannetta, niin viime hetket ovat käsillä. Joka tapauksessa uusia sitoumuksia on tehtävä ja kompromissihan tämä per, perustuu, joten puoluepuheenjohtaja valtiona varmaankin vastaa siihen, mitä se aikoo tämän toimielin kysymyksen suhteen tehdä, mutta me olemme erittäin innokkaita löytämään ratkaisun. Nämä luvut eivät tosiaankaan ole tällä hetkellä mitenkään kauhean loisteliaita, se on myönnettävä. Ja mitä tosiaan tulee uudelleen sijoittamiseen, niin me teemme yhteistyötä pakolaisten suhteen myös UNHCRn kanssa ja herra Busutil lainasi tässä tietoja ja itse olen myös saanut UNHCRltä tietoja Tunisiasta ja näistä luvuista. Ja meillä on alueellinen uudelleensijoitusohjelma, jossa teemme yhteistyötä UNHCRn kanssa ja jotkut ihmiset ehkä siirtyvät muille alueille. Teemme esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa yhteistyötä ja tuemme kaiken näköisiä uudelleen sijoittamisia, sijoittamispyrkimyksiä Tunisiasta muualle. Ja tietenkin pyrimme myös puuttumaan niiden ihmisten tilanteeseen, jotka ovat jumissa Libyassa. Luvut eivät ole täysin tunnettuja ja tiedossa. Tilanne on erittäin epävakaa ja esimerkiksi etelä, eteläisen Saharan tai Saharan eteläpuoleisen Afrikan eh, ihmiset pelkäävät eh, eivätkä välttämättä äh, tunnustaudu, joten tilanne on hankala. Tripolissa tilanne on varsin levoton, sitten Bengaasissa hieman rauhallisempi ja on nyt neuvoteltu todella näistä tästä rajahallinnosta ja Bengasin lähetimme valtuuskunnan tukemaan jäsenvaltioiden koordinoituja toimia esimerkiksi viisumien myöntämisen suhteen, jotta emme toimisi kaoottisesti, vaan että meillä olisi yksi yhteysyksikkö esimerkiksi, joka todella myöntää näitä viisumeita. Eli tilanne Libyassa on erittäin hankala edelleen. Tämän verran tästä uudelleen sijoittamisesta. Eli tämä kiintiö Onko se nousemassa yli 400? Tällä hetkellä ei. Siis me olemme esittäneet vetoomuksen ja vastaus meidän pyyntömme on tämä. Ja miten tämä sitten vaikuttaa seuraavaan kierrokseen, no sehän nähdään sitten sen jälkeen, mutta ei, mitään lisäystä ei ole. Tämä on meidän tavoitteemme ja lopullinen tilanne nähdään myöhemmin. Ja sitten mitä EASA voi tehdä kaikessa tässä. Sehän on toiminut, siirtolaisvirasto on toiminut vasta kesäkuusta alkaen. E, ja tiedätte oikein hyvin, että Kreikassa meillä on merkittävä määrä turvapaikanhakijoita ja Kreikkaa yritetään nyt auttaa purkamaan tätä sumaa. Eli olkaamme nyt reiluja tämän viraston suhteen. Se on nuori uusi virasto, se ei ole vielä täysin toimintakykyinen ja pyrkii luonnollisesti käyttämään rahoituksensa parantamaan EASON vastaanottokykyä. Me yritämme sitä tässä tietenkin tukea, tukea kaikin tavoin niin, että kapasiteettia jäsenvaltioissa ja niiden yhteyksissä voitaisiin myös saada liikkeelle. Eli tämän verran voin ehkä sanoa tilanteesta. Ja tietenkin me painostamme jäsenvaltioita, että ne lisäisivät ja parantaisivat toimintaansa ja komission sen Malmström on aivan väsymätön tässä työssä ja tekee kyllä kaikkensa, mutta vielä tällä hetkellä tuloksia ei niinkään ole nähty, mutta meidän työmme tulee jatkumaan. Sitten toinen kysymyskokonaisuus liittyen Tunisiaan, mitä tehdä Tunisian suhteen erityisesti. Valtuuskunta, jota johdin, no minä sanon johdin, joku voi ehkä sitten valittaa, että et sinä mitään johtanut, mutta sanon nyt kuitenkin näin. Puheenjohtajavaltio IAS, Frontex ja Europol kaikki olivat mukana niin, että meillä oli todella koko välineistö käytössämme ja Tunisiassa pyrimme jälleen käynnistämään neuvottelut myös Frontexin ja heidän välillään ja parantamaan yhteistyötä Europolin kanssa niin, että esimerkiksi ihmissalakuljetusasia saataisiin hoidettua ja näin myös Marokossa. Kauanko tämä kestää? No kyllähän tämä nyt tietenkin ottaa aikansa, koska ei se eh, korvaa yhdessä hetkessä sitä, mitä jäsenvaltiot ovat kahdenvälisellä tasolla tehneet, mutta nyt me pyrimme todella ottamaan eh, kaikki nämä myönteiset toimet eh, yhteisön tasolle, enkä, emmekä, eikä meillä ole tietoa koko tilanteesta kokonaisuutena. Meillä on tietoa sen verran kuin mitä jäsenvaltiot ovat meille välittäneet ja toimittaneet esimerkiksi Italian tilanteesta. Nämä välittömät palautukset, ihmiset, jotka on otettu kiinni heidän poistuessaan maasta, jotenkin epäselvässä tilanteessa. Me olemme yhteydessä Italian viranomaisiin ja me saamme heiltä tietoa ja tietenkin kysymme heiltä, että kunnioitetaanko kansainvälisen lain kaikkia sääntöjä, mutta meille ei ole ilmoitettu virallisesti tästä kahdenvälisestä sopimuksesta Italian viranomaiset ovat kertoneet meille jotain ja Tunisian viranomaiset myös jotain yhteistyöstään aluevesillä niin, että sellaiset veneet, jotka ovat täynnä laittomia siirtolaisia tai sellaisiksi pyrkiviä, että ne veneet pysäytetään ennen kuin ne pääsevät yhtään mihinkään. Mutta enhän me tällaista yksittäistä hanketta pysty valvomaan, eikä Frontexkaan pysty. Eli, mutta kyllä nämä tiedot, joita olemme saaneet, ovat kyllä olleet ihan johdonmukaisia. Sitten sopimus Libyan kanssa. Komissio ei tehnyt sopimusta Libyan kanssa. Me määrittelimme tietyn muistion tai tällaisen yhteisen lauselman, lausunnon rajahallinnosta Välimeren etelä- ja pohjoissojen rannoilla, koska pyrimme estämään ihmissalakuljetuksen, mutta tietenkin tilanne on pahentunut sisällissodan jaloissa sisällissota pahensi tilannetta ja Gaddafi on tietenkin pakottanut ihmisiä lähtemään, kiristänyt heitä niin, että he joutuivat lähtemään. No nyt tilanne on edelleen epäselvä ja tämän yhteisön muistioon tai sopimuksen rahoitusta ei tietenkään ole vielä toteutettu, koska tässä tarkoituksena oli tukea Libyan viranomaisia hallinnoimaan äh, tilannetta paremmin ja parantamaan omaa valvontajärjestelmäänsä eurooppalaisen järjestelmään yhteen sopivaksi. Kyse on Pohjois-Afrikan alueellisesta yhteistyöhankkeesta ja tietenkin me tuemme viranomaisia heidän rajaa valvonnassa, mutta nyt on edessä uusi tilanne tai uusi ongelma. Nyt Saharan eteläpuoliselta alueelta tulevat ihmiset on myös otettava huomioon. Eihän Libya tule jälleenrakennusta hoitamaan ilman vierastyöläisiä, joten nyt heitä jälleen tarvitaan. Nyt on kyse vain käytännön järjestelyistä. Ja sitten kumppanuus, jonka puitteissa teemme yhteistyötä. Kyllä, kyse on myös rajavalvonnasta tämän turvallisuusotsikon alla, jos meillä ei ole yhtenäisiä toimintaedellytyksiä, jos emme luota toisiamme rajavalvonnassa niin, että ihmissalakuljetusta sekä laitonta toimintaa voitaisiin estää, niin emmehän me pitkälle pötki, mutta niin Tunisian kuin Marokonkin viranomaiset halusivat vuoropuhelua Frontexin ja Europolien kanssa tehdäkseen yhteistyötä tällä alalla. Ja tämä on erittäin myönteinen merkki ja epätasapaino on tietenkin ollut olemassa uudelleenpalautusten sekä viisumihelpotusten suhteen. Kun itse esittelin raportin, niin komissio katsoi, että jos pakotetaan uudelleen sijoitussopimukseen tai palautus, palautussopimukseen, niin se ei ole mahdollista. Meillä ei tällaista palauttamissopimusta ole Tunisian kanssa ja keskustelut Marokon kanssa ovat myös jäissä, joten pyrimme olemaan tasapuolisia, lupaamaan viisumihelpotuksia, lupaamaan toimia, jotka ovat lupaavia. Meillä ovat samat säännöt, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita, ei mitään epätasapuolisia tasapainoa halukkaiden ja haluttomien välillä, vaan samat säännöt koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja pyrimme todella nyt tarjoamaan tällaista porkkanaa tässä samalla ja pyrimme käyttämään eri laillisen siirtolaisuuden välineitä, joita meillä on olemassa eh, esimerkiksi laillisten työntekijöiden tulemiseksi. Hyvin useinhan laiton siirtolaisuus ja laittomat eh, työntekijät liittyvät ihmissalakuljetukseen, ovat myös sen uhreja. Ehm, ja meillä on hyvin paljon myös laillista liikkuvuutta, jonka puitteissa voimme tehdä töitä. Mitä tulee työlupiin, niin luonnollisesti tämä on jäsenvaltioiden oikeus ja velvollisuus, mutta meillä on esimerkiksi Moldova kumppanuudesta sellainen kokemus, että kun jäsenvaltioilla on yhteiset puitteet tehdä tällainen päätös ja kun yhteisön toimet tukevat tilannetta niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa, niin tällä hetkellä Moldova-sopimukseen liittyy 15 jäsenvaltiota ja ö, työlupien saaminen on helpompaa. Keskustelkaamme tästä molempien maiden työministeriöiden kanssa – myös näissä puitteissa. Mikään ei meitä estä, eikä ketään tietenkään pakoteta tekemään yhtään mitään. Sitten ää, alueellinen tuki ja juuri Lampedusan tilanne. Me olemme Lampedusan tilanteesta tietoisia. Se on julistettu turvasatamaksi ja komissio on pyytänyt Italian tai kysynyt Italian viranomaisilta, miten ne aikovat työtä tehdä. Lampedusahan käytettiin öö, nyt, ja Linosan saari on myös olemassa, mutta siellä on vieläkin vähemmän välineistöä kuin Lampedusalla. Ja olemme kysyneet italialaisilta, pyytäneet ihan tietoa siitä, koska tilanne on nyt vieläkin vaikeampia voimme varmasti auttaa, niin olemme kysyneet, pyytäneet tietoja siitä, miten he aikovat tai miten he tekevät tämän vastatakseen kansainväliseen velvoitteeseensa, mutta tietenkin tilanne on nyt hyvin vaikea. Sitten ihminen on tilanne, UNHCR valvoo sitä ja tietenkin tämäkin on osa neuvotteluitamme Italian viranomaisten kanssa, mutta minulla ei ole faktatietoja, että voisin kertoa ihmisoikeusrikkomuksista tai muusta. Varmaankin katsomme on tilannetta piakkoin, mutta kun katsotaan UNHCRn tietoja, niin tilanne on kriittinen, mutta ei ole vielä saavuttanut äh, vastaavaa rajaa kuin esimerkiksi Kreikassa. Tietenkin me pidämme tilannetta silmällä, mutta olemme riippuvaisia Italian antamista meille toimittamista tiedoista. Sitten tämä väliaikaissuojeludirektiivi, tätä direktiiviä ei ole sovellettu piste. Siitä voidaan puhua, että miksei ole, mutta ei ole. Kukaan ei ole halunnut. Ehkäpä tästä pitäisi keskustella. Onko se käyttökelpoinen, täytyykö sitä uudistaa? Muistuttaisin, että artikla 78 A on tässä myös osa kysymystä, mutta joka tapauksessa kyse on jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta ja tällä hetkellä mm, sanotaan kyllä kauniita sanoja, mutta sitten kun lainsäädäntöä pitäisi todella täytäntöönpanna, niin ongelmia näyttääkin syntyvän. Là, je pense que Nämä hukkuneet henkilöt, hyvä rouva, niin tämähän on todella valtava tragedia, mutta ei meillä ole todisteita, joiden mukaan voitaisiin osoittaa, että, että tietenkin ottanut huomioon, että tässä on hyvin vanhoja aluksia, joita viranomaiset tai rikolliset ovat laittaneet liikenteeseen. Meillä ei ole muuta, muuta, muuta kuin, että sieltä tietenkin tulee riskejä ja aiheutuu tragedioita, kun koitetaan paeta sotivista maista tai kurjuudesta. tietenkin pitäisi pohtia, kuinka voidaan käyttää toisella tavalla näitä tietoja, kuinka voidaan kerätä tietoja yhteisten operaatioiden kautta. Frontex toimii tietenkin tässä, mutta Frontex vaan tekee sen, mitä, mitä valtio, pyytää ja siellä keskitytään paljon riskien analyysiin välimereillä ja valvontaan, mutta on hyvin vähän varoja käytössä tietenkin. Italian viranomaiset voivat itse tässä toimia, mikäli on erityisiä pyyntöjä, niin kyllä Frontex on valmiina toimimaan. Mutta toki tähän tarvitaan vielä selvyyttä ja tähän pyrimme. Mutta ei se onnistu niin, että osoitetaan sormella paria jäsenvaltiota, koska eihän tämä näin toimi. Mutta tietenkin teemme voitavamme tässä tilanteessa. Mutta näistä laivoistahan on jäänyt ihmisiä henkiloin, kun te kuulustelet heitä tai kuulet heitä, sillä on paljon laivoja, jotka ovat uponneet. Tietenkin, tietenkin. Kyllä minä tiedän oikein hyvin. Tämähän kuuluu vuoropuheluun kyseisen jäsenvaltion kanssa, niin että ymmärtäisimme, mitä ta- tässä meillä on tapahtunut. Mutta meillä eikä Frontexilla ole sellaista operatiivista kapasiteettia, että voisimme tehdä omia tutkimuksia, vaan meidän on äh, laadittava kertomukset tietojemme mukaan, mitä meillä on voimme tietenkin pyytää jäsenvaltioilta ja, ja korkealta edustajalta ja, ja, tästä tietoja. Frontexin toiminnassa pyritään passiivisesti noudat, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja voidaan myös pyrkiä siihen, että oltaisiin proaktiivisempia ja tänä tässä kuussa julkistettava lainsäädäntö varmasti edesauttaa tätä asiaa olemme kaikki odottamassa tästä kokemuksia. Tietenkin teemme ja toivomme, että saamme mahdollisimman paljon valaistusta tähän asiaan jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja alkuperämaa viranomaisten kanssa yhteistyössä. Frontex on tuossa tässä mm, mobiliteetti ja, ja maahanmuutto kysymyksessä antamassa mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan niin, että otetaan huomioon molemmat rannat välin merta. Sitten tästä eurosurista. Siitä teimme lainsäädäntöehdotuksen joulukuussa. Kyseessä on järjestelmä, jolla integroidaan kaikkien eri viranomaisten tiedot. Siinä on poliisivoimat mukana, rajavartijat, merivartijat, kaikki kaikki ne tahot, jotka ovat, ensin, eh, jotka ovat tuolla siirtolaisvirtojen eh, eh, ja laittomien maahantuontien torjunnan etulinjassa ja katsomaan, kuinka voidaan reaaliajassa vaihtaa tietoja. Uskon, että täällä, niin tai tiedän, että täällä on useita jäsenvaltioita, jotka ovat erittäin hyvin varustautuneet. Olen esimerkiksi käynyt Espanjassa Valensiassa Guardia Civilin tilassa he ovat hyvin valmistuneita, valmistautuneita ja tämän järjestelmän avulla voimme integroida kaikki nämä tiedot. Olen seurannut keskustelua Marokosta ja Tunisiasta niin, että nämäkin maat tulisivat järjestelmän mukaan niin, että he ymmärtäisivät, että kyseessä ei ole ainoastaan meidän rajamme, vaan että meillä on yhteinen haaste niin, että voimme toimia niin, että tehdään loppu äh, laittamusta ma- maahanmuutosta ja kaupankäynnistä ja niin, että kuvitellaan, että täällä on Eldorado jossakin ja samaan aikaan 2000 hukkunutta välimeressä vuosittain ja rikollisuus vain kukoistaa. Tämä, tämä on se, mistä Eurosurissa on kysymys ja sen saamme jaloilleen tulevina viikkoina. Aikaan vähän olen pahoillani, etten ehtinyt kaikkiin kysymyksiin vastata, mutta olen aina teidän käytettävissänne ja myös tuolla omalla työpaikallani. Päinvastoin kiitämme teitä hyvin paljon. Kiitoksia näistä hyvin täysistä vastauksista kaikkiin kysymyksiin, joita on esitetty. Ennen kuin päätämme, ehkäpä annamme nyt Puolalle puheenjohtajamaana puheenvuoron. Pyrkikää puhumaan mahdollisimman lyhyesti, sillä meidän ei pitäisi viimeistä kohtaa tänä iltapäivänä myöhästyä liikaa. E, paljon kiitoksia, kiitoksia puheenvuorosta. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Mitä tulee Välimeren alueeseen kokonaisuudessaan, pitäisi alleviivata sitä, että Puola puheenjohtajamaana ja neuvosto tukevat kaikkia toimia, joita on aloitettu. Ja kuten Herman Servisi sanoi, aivan oikein tässä neuvosto on osallistunut viimeiseen äh, Tunisiaan ja Marokkoon lähetettyihin valtuuskuntiin ja myöskin valtuuskuntaan, äh, jonka Herman Servisi tässä mainitsi. Ne tulee sitten kumppanuussopimuksiin, palaisin kysymyksiin, joita on esitetty. Yleisesti ottaen kumppanuussopimukset ovat äh, kolmen neuvottelukohdan kohdan kohdalla käynnissä, mitä tulee näihin sopimuksiin. Suuria muutoksia ei tule tapahtumaan. Taistelemme laitonta siirtolaisuutta vastaan. Pyörämme tukemaan kehitystä. Meillä pitää olla hyvä tasapaino kaikkien näiden kysymysten välillä. Enkä usko, että suuria muutoksia tulee tapahtumaan näissä sopimuksissa. Mitä tulee uudelleen siirto ohjelmiin ja Unkarin tekemiin ehdotuksiin. Tämä on aiheuttanut paljon oikeudellisia epäselvyyksiä ja oikeudellinen yksikkö on ilmoittanut, että tämä päätös kuului komitologian piiriin ja että sen toteuttamisen suhteen oli epäilyksiä, joten se on keskeytetty, mutta me olemme valmiita jatkamaan näitä töitä ja olemme pitkän aikaan tehneet töitä eri jäsenmaiden ja komission kanssa tämän tilanteen jatkamiseksi. Servisi, nothing Herra Manservisi ei enää lisättävää. Hyvä, kyllä tämä jo riittikin. Herra Tavares, pyydän, että puhutte lyhyesti. Niin, tämä oli nyt lähinnä puheenjohtajalle, eh, puheenjohtajan valtiolle. Onko neuvosto analysoinut parlamentin vastaehdotuksen tai välittänyt sen neuvoston oikeudelliselle yksikölle arvioitavaksi? Mm-hmm. Analysoimme obecnie tą propozycję i mam nadzieję, że będziemy Państwu w stanie przedstawić. Kyllä ehdotus on analysoitu ja toivon, että voin eh, kertoa teille siitä enemmän, eh, kun järjestämme kuulemisen liittyen turvapaikan hakuun. Kiitos. That was short and good enough. No niin, lyhyes, lyhyt ja ytimekäs vastaus kelpasi meille. Kiitän teitä, herra, herra Manserviisi. Done his best to provide answer for it. Hän teki todella parhaansa ja vastasi meille kaikille. Ja nyt esityslista viimeinen kohta tältä iltapäivältä. Next. See you next time. Alla prossima. Grazie sempre. Alla prossima. Then. Yes. We shouldn't be in delay. No niin, pyritäänpä nyt pysyttelemään tässä aikataulussa. Muistuttaisin, että tämän kokouksen jälkeen järjestämme koordinaattorien kokouksen vielä tänään iltapäivällä. Ei nyt, kun nyt meillä on esityslistan kohta, kohta seitsemän. Muistutan teitä nyt vaan siitä, että on tärkeää pitää kiinni sovitusta aikataulusta, eli esityslistan kohta 7, Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013. Please. I beg your attention. Those of you remaining in the room. Pyytäisin, että ne, jotka poistuvat salista, tekisivät sen hiljaa. A point. Euroopan kansalaisten teema vuosi 2013 on nyt esityslistallamme. Unioni aikoo nimetä vuoden 2013 kansalaisten teemavuodeksi. Tarkoitus on keskittyä unionin kansalaisten oikeuksiin, jotta he voivat näitä oikeuksiaan harjoittaa ja että nämä oikeudet ovat poliittisen agendamme keskiössä ja Euroopan kansalaisten teemavuosi haluaisi lisätä tietoisuutta unionin kansalaisten oikeuksista, erityisesti oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja asuinpaikan valintaan unionin alueella. Lokakuun 11. päivä rouva Papadopoulou nimitettiin esittelijäksi ja tarkoitus on nyt kuulla ensin herra van der Stenia, joka on pääosaston pääjohtaja, tiedotus, komission tiedotuspääosaston pääjohtaja. Hän esittelee meille komission ehdotuksen ja tämän jälkeen kuulemme herra Jasinskia, joka edustaa täällä puheenjohtajavaltio Puolaa. Ja lopuksi vielä esittelijällämme on tilaisuus käyttää puheenvuoroja hänen jälkeensä muilla jäsenillä. Ensin siis komission pääosaston pääjohtaja herra van der Steen. Thanks a lot, Mr. Chairman. Kiitoksia paljon, herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Viidestoista joulukuuta 2009 annetusta, annetussa päätöslauselmassa parlamentti pyysi komissiota julistamaan vuoden 2013 eurooppalaisen kansalaisuuden teemavuodeksi jotta tälle hankkeelle saataisiin voimaa ja huomio kiinnitettyä keskusteluun eurooppalaisesta kansalaisuudesta ja jotta saataisiin parannettua tietoisuutta, mitä tulee kansalaisten oikeuksiin, erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Me uskomme, että aikoina, joina meillä on käsissämme taloudellinen yhteiskunnallinen kriisi, eurooppalainen kansalaisten teemavuosi on erittäin tärkeä hanke, sillä kuten herra puheenjohtaja sanoitte, on tärkeää, toimia niin, että Euroopan unionin kansalaiset ovat tietoisia oikeuksista ja hyödyistä, joita he saavat Euroopan unionin kansalaisina. On tärkeää vahvistaa kansalaisuuden ajatusta poliittisissa projekteissa, joita Euroopan unionissa on. Tämän Teemavuoden julkaisuprojektit ovat myöskin hyvin tärkeitä ja hyvin keskeinen elementti, kun valmistellaan kumppanuushankkeita Parmatin kanssa, mitä tulee vuoden 2014 vaaleihin. Puheenjohtaja Barroso on sanonut, että Euroopan syy olla olemassa on vahvistaa eurooppalaisia kansalaisia. Nykyinen talouskriisi on ehkä suurin haaste koko unionin historian, historian aikana. Ja tämän lisäksi meillä on myös luottamuspula kansalaisten keskuudessa, kuten puheenjohtaja Barroso mainitsi unionin tilaa käsittelevässä puheessaan – parlamentissa 28. syyskuuta. Viime viikolla tätä unionin tilaa koskevaa puhetta seuraten komissio on tehnyt tiekartan kasvua ja vakautta varten. Kyseessä on suunnitelma, jonka tarkoituksena on purkaa noidankehä, mitä tulee valtion velkaan – ja taata toisaalta kasvu ja vakaus. Tämä suunnitelma esiteltiin viime viikolla. Puheenjohtaja Barroso esitteli sen parlamentissa ja se tullaan esittämään tulevalle Eurooppa-neuvostolle ensi sunnuntaina. Olemme varmoja siitä, että kriisiaikana – on tarve vahvistaa eurooppalaisia kansalaisia, ja tämä on tärkeämpää kuin koskaan. On elintärkeää, että unionin kansalaiset eivät vain tue uudistuksia, joita tehdään Euroopan unionin tasolla, mutta myös osallistuvat työhön sinänsä. Jos me tarkastelemme eurobarometri kyselyn tuloksia ja tarkastelemme kysymystä, mitä Euroopan unioni merkitsee kansalaisilleen. 45 prosenttia vastaajista – vaikutti jatkuvasti yhdistämään Euroopan unionin merkityksen oikeuteen matkustaa, työskennellä ja opiskella Euroopan unionin alueella. Ja tähän assosiaatioon liittyy 37 prosenttia vastauksista, jotka yhdistävät tämän oikeuden yhtenäisvaluutta euroon. Unionin kansalaiset pitävät myöskin liikkumisvapautta perusoikeutenaan, joka liittyy Euroopan unionin kansalaisuuteen. Meidän pitäisi käyttää hyväksemme näitä positiivisia assosiaatioita ja rakentaa niiden varaan Euroopan unionin kansalaisten luottamusta unionia kohtaan. Meidän pitäisi perustaa tämä käytännöllisille kokemuksille siitä, mitä on olla Euroopan unionin kansalainen. Unionin kansalaisuuden vuosi tulee olemaan hieno tilaisuus osoittaa, että kansalaiset ovat politiikan suunnitelmien ytimessä ja osoittaa ihmisille, mitä tämä tarkoittaa ääni oikeuden suhteen tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä on syy sille, miksi vuosi 2013 on erityisesti valittu täksi teemavuodeksi. Se tulee siis tapahtumaan vuotta ennen vuoden 2014 vaaleja. Tämä on erittäin tärkeä tilaisuus saada äänestäjät liikkeelle. Tämä vuosi on myöskin Euroopan kansalaisuuden 20. juhlavuosi. Senhän Maastrichtin sopimus loi. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, jos tarkastelemme sitä, mitkä tämän teemavuoden päämäärät voisivat olla. Kuten jo sanottu, me haluamme parantaa tietoisuutta kansalaisten oikeuksista liikkuvuudesta ja antaa heille enemmän tietoa. Tarkoituksena on parantaa tiedostavuutta, jotta kansalaiset voisivat käyttää hyväkseen oikeuksiaan liikkua ja asua vapaasti Euroopan unionin alueella. Haluamme luoda tunteen omistajuudesta, tunteen siitä, että kuulutaan suurempaan unioniin. Ja on varmaa, että kansalaisten suurempi liikkuvuus tulee vaikuttamaan yhtenäismarkkinoihin positiivisesti ja tällä tavoin johtamaan myöskin kasvuun. Teemme vuoden 2013 myötä haluamme luoda kasvavaa keskustelua niistä eduista, jotka liittyvät Euroopan unionin kansalaisuuteen. The European of Citizens will be... Unionin kansalaiset voivat myöskin liittää vahvaan kumppanuuteen luottamuksensa. Kaikki pitää ottaa mukaan tehokkaasti, jotta saataisiin tehtyä yhteistyötä. Strategiset kumppanuudet tämän kampanjan suhteen ovat Euroopan unionin toimielinten tasolla meillä on jo toimielinten välinen ryhmä, jossa on edustus neuvostosta, parlamentista ja komissiosta. Tämä työryhmä tulee antamaan konkreettisia ehdotuksia, jotta tästä teemavuodesta tulisi todellinen menestys avaintoimijoiden tasolla kentällä. Meillä on Euroopan parlamentin informaatiotoimistot ja komission edustustot, ja ne tulevat olemaan hyvin tärkeässä roolissa, kun haluamme toteuttaa asioita yhdessä. Jäsenmaiden edustustot ja kansalaisyhteiskunnan edustajat otetaan myös täysin mukaan tähän työhön. Me haluamme myös saada toteutettuja, toteutettuja ohjelmia täysin olemassa olevien resurssien mukaan. Meidän täytyy luottaa moniin toimijoihin, jotta voisimme levittää viestiä tehokkaasti. Ryhmä ihmisiä, jotka äänestävät ensimmäisen kerran vuonna 2014, ovat erityisen mielenkiinnon kohteena. Heihin keskitytään erityisesti, jotta voisimme varmistaa, että he käyttävät äänioikeuttaan tilastollisesti naiset, nuoret ja vähän koulutetut ihmiset tarvitsevat erityistä huomiotamme. Me ehdotamme paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimia, informaatiokampanjoita, koulutusta ja tietoisuuden parantamista tiedon vaihtoa, kokemusten vaihtoa, konferenssien järjestämistä, jotta voisimme vahvistaa tietoisuutta niistä eduista, joita liittyy vapaaseen liikkumiseen ja asumiseen Euroopan unionin kansalaisille. Ja haluaisimme myöskin käyttää kumppanuustyökaluja, joita on olemassa, jotta voisimme edistää kansalaisten osallistumista mitä tulee heidän konkreettisiin oikeuksiinsa. Ja käytämme myöskin Euro, Direct Euro webportaalia informaatio- ja kommunikaatiokanavina. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, valiokunnan jäsenet, komissio odottaa mielenkiinnolla keskustelua näistä ehdotuksista teidän kanssanne, jotta voisimme vastata teidän kysymyksiinne. Epäilemättä tulevaisuudessa meidän täytyy keskustella yhdessä siitä, kuinka saamme tässä teemavuodesta tehokkaan ja positiivisen. Tällä alalla parlamentti ja komissio tulevat olemaan strategisia kumppaneita tässä tärkeässä toimessa kaikkien Euroopan unionin kansalaisten eduksi. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja nyt kuulemme herra Kasinskia, puheenjohtaja valtiopuolen edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On kunnia vierailla valiokunnassanne. Minulla on yksi viesti, erittäin lyhyt viesti. Olisi hyvin vaikeaa kieltäytyä tällaisesta hienosta ehdotuksesta. Tämä on erittäin hyvä teksti ja ajamme tätä asiaa myönteisessä hengessä. Toimitamme tämän jäsenvaltioiden valtuuskunnille äh, mahdollisimman pian noin kolmen viikon kuluttua työryhmä, joka käsittelee näitä aiheita, tulee keskittymään juuri tähän kysymykseen. Erityisesti nyt, kun Euroopan unioni on tullut jäseneksi, Äh, ihmisoikeussopimukseen. Uskon, että kolmen viikon kuluttua todella siis keskitymme juuri tähän ehdotukseen ja en tietenkään voi ennalta arvioida jäsenvaltioiden kantaa, mutta toivon, että tämä asia hyväksytään, viedään eteenpäin ja että neuvosto voi ö, todella hyväksyä tämän tekstin ja suhtautua siihen mahdollisimman myönteisesti. Vielä viimeinen sana minulta. Puola puheenjohtaja valtiona on erittäin sitoutunut vapaaseen liikkuvuuteen, jonka merkitystä ei tule aliarvioida. Ja tämä todella hyödyttää kaikkia kansalaisiamme. Kiitos. Kiitos herra Kaczynski, että puhuitte lyhyesti. Ja nyt puheenvuoron saa Rouva Papadopoulo, meidän esittelijämme. I think that... Kiitos puheenjohtaja. Kaikki olemme hyvin innostuneita, myös Puola puheenjohtajavaltiona. Oli todella hienoa, että juuri minä sain kunnian tulla tämän tärkeän asian esittelijäksi. Monet kollegat usein ovat puhuneet siitä, että EU-kansalaiset eivät ole niinkään tietoisia siitä, mitä EU-kansalaisuus tuo muassaan, mitä se merkitsee. Ja meidän tulee nyt todella tehdä yhteistyötä ajaksemme tätä EU-kansalaisten asiaa, jotta he voisivat todella harjoittaa kaikkia näitä oikeuksia, jotka EU-kansalaisuus heille tuo. Ehdotus kansalaisten teemavuodesta 2013 on hyvä ehdotus ja halutaan todella raivata kaikki esteet, joita vielä EU-kansalaisen oikeuksien taiden harjoittamisen edessä voi olla. Tällä hetkellä lähes 12 miljoonaa EU-kansalaista asuu toisessa jäsenvaltiossa ja usein kriisiaikana tällainen luku lisääntyy. Kriisien aikoina ihmiset vastavalmistuneet ja muut etsivät töitä muista jäsenvaltioista, joten on hyvin tärkeää, että komissio on kuullut Euroopan parlamenttia. 15.9.2010 hän parlamentti hyväksyi päätöslauselman ja nyt komissio on sen pohjalta tehnyt tämän hienon ehdotuksen. Omassa mietinnössäni tulen korostamaan perusoikeuksia, EUn kansalaisten oikeuksia ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia valita asuimansa ja työskentelypaikkansa unionin alueella ja samoin kaikkien yhtäläinen kohtelu riippumatta rodusta tai äh, alkuperästä ylipäätään ja että heillä on täydet oikeudet, äh, sosiaaliset oikeudet ja niin edelleen kaikkialla unionin alueella. Samoin äh, täytyy olla täydellinen oikeus asiakirjojen saamiseksi. Naisten ja miesten oikeudet on taattava, samoin oikeudet koulutukseen ja myös elinikäisen oppimiseen. Tämä on hyvin laaja kirjo oikeuksia ja olemme onnekkaita, kun saamme tässä valiokunnassa keskustella tästä aiheesta ennen eurooppa vaaleja 2014 Tämä on hieno mahdollisuus meille nyt ajaa tätä Euroopan kansalaisuutta ja osoittaa kansalaisille, että hekin voivat antaa oman panoksensa mm, liittyen siihen, mitä asioita nostetaan EU-esityslistalle. Ja mm, toivomme, että kansalaiset käyttäisivät äänestysoikeuttaan entistä sankemmin joukoina seuraavissa vaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut hyvin alhaista ja monet äh, kansalaiset äh, tarvitsevat lisää tietoa EU-kansalaisuudesta. Oman kotimaani Kyproksen kansalaiset ovat todenneet 94 prosenttia kansalaisista eivät tiedä, mitä tämä vapaa liikkuvuus itse asiassa tarkoittaa omassa kotimaassanihan kansalaisilta on evätty vapaan liikkuvuuden oikeus. Ja Kyproshan tulee olemaan ensi vuoden toisella puoliskolla EU-puheenjohtajavaltio ja minä haluan tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden Puolan puheenjohtajavaltion sekä myös Kyproksen puheenjohtajavaltion kanssa. Yhteistyötä todella tarvitaan. Kaikkien eri osapuolten on tehtävää hyvää yhteistyötä. Pyritämme, pyrimme etenemään tässä asiassa ja pyrimme tekemään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tätä yhteistyötä voidaan vahvistaa. Odotan tätä hedelmällistä yhteistyötä kaikkien kanssa jo kovasti ja uskon, että tästä tulee kaikkia kiinnostava mietintö. Kiitos. Kiitos Ova Papadopoula. Nyt jäsenet ovat pyytäneet puheenvuoroja heistä ensimmäisenä. Herra Sopor, olkaa hyvä. Thank you. I will try to speak in Kiitoksia. Pyrin puhumaan unkariksi. Ez a jelentés javaslat az európai polgárok európai évéről nem csak. Kiitoksia. Euroopan kansalaisten vuosi 2013 ei ole vain perusvapauksia alleviivava vuosi. Tiedämme, että on joitakin puutteita kaksivuoroisen tunnustamisen suhteen. Ja mitä tulee terveys- ja muiden sosiaalipalveluiden saamiseen, Noin vuosi sitten yksi jäsenmaa esti toisen jäsenmaan johtajan vapaata liikkumista. Siis tämä tarkoitti sitä, että se ei antanut toisen jäsenmaan presidentin tulla maaperälleen. Tämän vuoksi on tärkeää jatkuvasti informoida tästä asiasta kansalaisia ja luoda keskustelua vapaasta liikkuvuudesta. Tämä teksti on erittäin hyvä, kuten puheenjohtaja mainitsi, mutta minun täytyy myöskin mainita, että se liittyy Tukholman ohjelmaan ja Eurooppa 2020 strategiaan EPPn puolesta. Ja varjoesittelijänä voin vain sanoa, että me tuemme täysin tätä ehdotusta ja kiitämme komissiota. Mr. yes. you Kiitos. Joko päätitte? Sitten Olgans. Thank you very much. Kiitos. Minäkin äh, toivotan tämän ehdotuksen äh, erittäin tervetulleeksi. Se on hyvin tärkeä ehdotus, että eurooppalaiset todella tuntisivat olevansa Euroopan kansalaisia. Samalla haluaisin kuitenkin muistuttaa ja meidän muistuttavan itseämme siitä, että on tärkeää, että me lähivuosina aiheuta vieläkin enemmän pettymystä kuin olemme jo aiheuttaneet esimerkiksi Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengen-alueeseen, tämän estäminen ja hidastaminen, tämä on tärkeä asia. Samoin äh, nyt tänä vuonna monissa maissa painiskeltiin äh, rajavalvonnan uudelleenkäyttöönoton kanssa ja näistähän asioista ihmiset äh, lehdistä lukevat ja kuulevat. Tämän lisäksi tiedämme, että on olevassa merkittäviä esteitä todella vapaan liikkuvuuden mm, suhteen, eh, jos haluaa opiskella, työskennellä, asua toisessa jäsenvaltiossa. Meidän tulisi edetä näiden ihmisten eh, oikeuksien eh, vahvistamisessa. Meidän tulisi todella raivata nämä esteet. Muuten aiheutamme vain entistä enemmän pettymystä ja ongelmia. Kiitos. Ford. Kiitoksia, Sterova Ladford. Uh, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon kuka voisi vastustaa Euroopan kansalaisten teemavuotta? Minä en halua tässä olla epäilevä ja teidän iloanne pilata. Mutta olen ollut tässä valiokunnassa ja vetomusvaliokunnassa viime viikkoina ja kun tarkastellaan niitä ongelmia, joita on vapaan liikkuvuuden toimeenpanossa, olisi mukavaa, että meillä olisi eurooppalaisen kansalaisen teemavuosi, kun nämä ongelmat on ratkaistu. Tämä kuulostaa vähän ilkeä mieliseltä, mutta tämä tulee maksamaan paljon. Tämä on jonkinlainen juhlavuosi, mutta tosiasia on se, että todellisia ongelmia on ihmisille olemassa. Ja komission pitäisi ryhtyä toimeen. Uskon, että jotakin ollaan tekemässä, mutta keskustelu on ehkä liikaa ja laillisia toimia liian vähän minun mieleni mukaan. Mutta jos tarkastellaan näitä ongelmia, joita minä olen havainnut ja muutkin jäsenet, kun yritetään saada jäsenmaat antamaan oleskelulupia artiklan 10 mukaan, kuten kuuluisi minä tiedän, että kolmansien maiden kansalaisille, kun he ovat puolisoina ja kun he haluavat saada Schengen-viisumin, näissä, näissä on todellakin ongelmia. Ja samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden tunnustamisessa on ongelmia, kun he siirtyvät maasta toiseen. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Ne liittyvät verotukseen, perimiseen ja omaisuuteen ja joskus lasten huoltajuuteen. Nämä ovat erittäin suuria kysymyksiä. Ja kuulimme Puolan puheenjohtaja puheenvuorossa, että he tekevät positiivisia toimia, mutta minä haluaisin tietää, kunnioittaako Puola täysin samaa sukupuolta olevien parien tunnustamista vapaan liikkuvuuden artikan 2004 mukaan ja mitä tulee siviililiittoihin. Ongelmana on se, että jos meillä on eurooppalaisten kansalaisten teemovuosi, meidän pitäisi pystyä juhlimaan jotakin todellisuutta, joka on olemassa, mutta näin ei ole. Tosiasia on se, että meillä on valtava määrä ähm, lainsäädäntöä sekä ennen ja jälkeen vuoden 2004 direktiivin, mutta tätä ei ole täysin toimeenpantu. On valtavasti asioita, jotka eivät ole toteutuneet. Minä todellakin haluaisin omille äänestäjilleni kertoa, että nämä asiat on saatu toteutettua ennen kuin juhlimme niitä. Olen pahoillani, että olen näin hapan, mutta tätä vuotta sen käyttämistä tietoisuuden kasvattamiseen kansalaisten keskuudessa ja sitten jos tapahtuu niin, että me järjestämme näin ja saamme aika vaan hirveästi valituksia, niin tämä on kyllä se todellinen tilanne, jossa me olemme. Kiitos sitten Rovesia. No. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten Rova Ledfordkin, toivoisin, että kun juhlistamme eurooppalaista kansalaisten teemavuotta, emme tyytyisi ainoastaan viestintäkampanjaan siitä, mitä eurooppalainen kansalaisuus on ja mitä oikeuksia siihen liittyy. Ensinnäkin siksi, että uskon, että yksi keskeisistä ongelmista Euroopan kansalaisuudessa koskee sitä, että eurooppalaisten tekstien mukaan tällä hetkellä kyseessä on vain lisäys kansalliseen kansalaisuuteen. Tämä on totta esimerkiksi äänestysoikeuksien ja näiden muiden tähän liittyvien li- kohdalla. Jos emme ole yhden, jos ei ole kyseessä henkilö, joka on yhden EUn jäsenvaltion kansalainen, hän ei voi olla myöskään Euroopan kansalainen. Kysymys, joka nyt olisi esitettävä, kuuluu, mitä tarkoittaa EUn kansalaisena oleminen – jos haluamme, että Euroopan kansalaiset saavat luottamuksen takaisin EUn toimielimiin, olen sitä mieltä, että tämä kysymys on aivan keskeinen. Minusta tässä on myös ongelma, joka koskee kansalaisuustermin tulkintaa jäsenvaltiosta riippuen. Ehkä olisi hyödyllistä katsottava, pitäisikö tehdä tutkimus siitä, mitä se merkitsee eri jäsenvaltioissa, eli tällaista tutkimusta koko ties ole olemassakin jo. Olen ranskalainen ja Ranskassa kansalaisuus aihe on pysyvä keskustelun aihe, kuten monet muutkin poliittiset aiheet. Maassamme tämä on vanha juttu, liittyy Ranskan vallankumoukseen, mutta minusta olisi kiinnostavaa todella pohtia, mitä tämä merkitsee mihin se johtaa. Usein on tapana ajatella, että Euroopan kansalaisuutta ei myönnetä, vaan se tunnustetaan, joka merkitsee, että oikeudellisten muodollisten tunnustusten lisäksi mukaan lukien oikeus liikkumiseen, siihen liittyy muita oikeuksia ja kansalaisuuden ilmentymisen parempi tunnustaminen, jonka pitäisi myös liittyä tähän. Olen aika ihmeelli, ihmeissäni, että tässä tiedon annossa, joka meille on toimitettu, niin katsonpa tämän siteerauksen, joka minua hieman ihmetytti kriisin aikoina. EU Onko on tärkeämpi kuin koskaan Euroopan unionin kansalaisten on tuettava uudistuksia ja osallistuttava aktiivisesti niihin. Uskon, että jos puhum, jos lähdemme tällaisesta määritelmästä, niin kyllä meidän on vaikea edistää Euroopan kansalaisuutta. Sitten vielä viimeinen asia. Ihmettelen vähän, että missään ei puhuta Euroopan kansalaisaloitteista. Minusta tämä on nyt yksi sellainen pikkuasia, jonka myötä voidaan todella kehittää todellista eurooppalaista kansalaisuutta. Tämä nyt on vielä vähän sekavaa, mutta eiköhän meille tule vielä muitakin tilaisuuksia työstää tätä eteenpäin. Moraes. Kiitos sitten herra Moraes. <clears throat> Kiitos yksi. Olen ehkä yksi viimeisistä puhujista ja totesin vain, että mielestäni tämä on hyvä teksti. Ja oli hyvä, että rouva Kunz ja parlamentar Ladford nostivat tässä myös nämä ongelmat esiin, kun Euroopan parlamentti aiemmin on kirjoittanut mietintöjä eurooppalaisista teemavuosista, niin lopputulos on saanut aika pettymys, koska odotukset ovat korkealla ja yleensä sitten vaan jäädään yleiselle tasolle. Mielestäni tällä kertaa on mahdollisuudet parempaan. Ensinnäkin siksi, että nyt ihmisten oikeuksista todella tulee heille tiedottaa. Tämä on hyvä asia todella kertoa näistä myönteisistä mahdollisuuksista. Ja parlamentti voi omassa tekstissään mennä todella syvälle substanssiin, eli tarttua niihin ongelmiin, joita vapaan liikku- vapaaseen liikkuvuuteen liittyy Euroopan unionissa. Mielestäni tämä tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden. Rauha Papadopoulo Tileksen esimerkiksi puhui tällaisista nuorista vastavalmistuneista, jotka voivat lähteä etsimään työtä muualta. Joten mielestäni voimme todella mietinnössämme nostaa esiin vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät ongelmat. Ja varmaankin on niin, että kun me nostamme nämä ongelmat esiin, nostamme kissan pöydälle, niin ihmiset katsovat, että me todella puhumme oikeista asioista, oikeista ongelmista, ja tämä on hyvä asia. Ja tietenkin sitten on muita ongelmia, esimerkiksi Romania ja Bulgaria. Se, että niiden Schengeniä se nyt on nyt lykätty. Joten jos me otamme tämän asian vakavasti, niin kuin otamme, ja todella puutumme substanssiin, puutumme vapaan liikkuvuuden äh, olemassa oleviin esteisiin, jotka on äh, raivattava, niin olemme oikealla tiellä. Kiitoksia, sitten herra Brons. Thank you. Kiitoksia. Herra Barroso, kun hänen lainattiin aikaisemmin, sanoi, että Euroopan syy olla olemassa ähm, on voimaannuttaa eurooppalaisia. Minä uskon, että tässä tarkoituksena on kuitenkin vahvistaa eurokraatteja. Kun tavalliset ihmiset puhuvat ja sanovat jotain asioita, joita eurokraatit eivät äh, arvosta, käytetään hyvin halveksuvaa sanaa populismi eikä demokratia. Sanotaan, että on tarpeen tiedottaa kansalaisille. Kuulimme tämän tänäkin iltapäivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että kommunikaatiota ohjataan keskitetysti. Tämä kaikki perustuu yhteen ajatukseen siihen, että eurooppalainen projekti voi perustua vain tiedon puutteeseen ja tietämättömyyteen. Te sanotte tätä tiedoksi, minä sanon sitä propagandaksi ja minusta siitä ei pitäisi maksaa veronmaksajien, ei sitä pitäisi rahoittaa. Kansalaisuus on laillinen suhde valtion ja henkilön välillä. Meille on aina vakuutettu isossa Britanniassa, että sitä ei mikään uhkaa. Jos on kansalaisuus, on tietyn maan kansalainen eikä mitään muuta. Me tuhoamme jäsenmaiden itsenäisyyttä pala palalta huomaamatta, mutta kiistämättömästi ja hyvin kunnianhimoisesti. Kiitoksia. Thank you. We're running out of time. Kiitos teiltä. Aika on lopussa. Koordinaattorien kokous painaa päälle. Pyydän, että otatte tämän huomioon niin, että saadaan nyt tämä keskustelu päätökseen. Mylder. Chairman. Voin puhua ihan lyhyesti puheenjohtajaa. Se, mitä komissiolta ja neuvostolta kuultiin, saa tukeni. Olen vakuuttunut eurooppalaisesta yhteistyöstä yhä edelleen ja kuolemani asti tulen olemaan vakamuksellinen eurooppalainen. Mutta silti minulla on sellainen vaikutelma, että on niin monia muita tärkeitä asioita, jotka ovat vielä tärkeämpiä kuin tämä, niin kuin rahoituskriisi, työttömyys ja niin edelleen, niin mietinkin, että mitkä ovat olleet tulokset aiemmista teemavuosista. Onko niistä ollut jotain hyötyä? Mitä kaikkia teemavuosia meillä nyt on ollutkaan? Mutta eikö joka vuosi ole joku teemavuosi? Ja minulla on sellainen vaikutelma, että huolimatta kaikista ponnisteluistamme lopputulos harvoin on mitattavissa ja häviää kuin tuuleen. Mutta voi olla, että minä olen väärässä. Thank you. Now. Kiitos. Nyt käännymme jälleen komission puoleen, joka sai aloittaa tämän keskustelun, mutta pyydän, että säästäisitte herra Jasinskillekin vielä minuutin. Ei, hän ei enää halua puheenvuoroa, vai voiko hän vastata neuvostolle esittämiimme kysymyksiin? Kyllä. Jasinski, haluatteko vastata? Kyllä, kyllä. No niin, olkaa hyvä, tehkää niin. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin vastata kysymykseen, jota jäsenet esittävät. Jos muistan oikein, tieto, jota saimme komissiolta koskien näitä asioita, vahvistaa sen, että ainakin äh, kyseinen puheenjohtajamaa ei ollut rikki rikkonut sääntöjä, tätä tiettyä direktiiviä, siis tätä erityistä direktiiviä ja sen toimeenpanoa. Mutta voin palata tähän asiaan vielä tarkemmin ja vastata teille yksityiskohtaisesti, mitä tulee lainsäädäntöön tässä suhteessa. Ja tietenkin voimme laittaa komissiota tässä aiheessa. Kaikki mitä he ovat sanoneet, olen hyvin valmis vastaamaan yksityiskohtaisesti. Olen tyytyväinen siihen, että tämä ei ollut se rikkomusasia, josta oli ollut kyse. Thank you, Mr. Jasinski, for my... Kiitoksia ja sitä, että kunnioititte myös puheaikarajoitusta. Ja sitten vielä herra Vanderstein. Monsieur le Président, je serai bref. Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää ja jäseniä, jotka ovat esittäneet toiveen, toiveita koskien komission ehdotusta. Haluaisin vastata kokonaisvaltaisesti näihin esitettyihin kysymyksiin. On aivan selvää, että on olemassa vielä sellaisia alueita, joilla oikeuden harjoittaminen ei, ei ole aivan täydellistä, mutta tiedämme, että tämä, tämä on prosessi, joka kehittyy ja tavoitteena on loppujen lopuksi saada aikaan tila, jossa oikeuksia voidaan täysin toteuttaa ja näin voidaan vastata näihin huolenaiheisiin, joita Rova Lordford esitti. Viimeisten kuuden, vuoden, kuuden kuukauden aikana kymmenen rikkomismenettelyä on aloitettu koskien tätä vapaata liikkumista käsittelevää direktiiviä. Sitten äh, Rova Verjaan huolenaiheisiin. Hän sanoi, että olemme yhdistäneet kriisin ja kansallisten oikeuksien harjoittamisen. No, tämä on tietenkin yksi esimerkki moni mm, joukossa, mutta on aivan selvää, että kriisin aikoina luottamusta puuttuu, on olemassa luottamusvaje kansalaisten ja poliitikkojen välillä on tärkeää paikata tämä ja tämä onkin meidän ehdotuksemme yksi tavoitteemme. Mitä sitten tulee tuloksien hyödyntämiseen. Tutkimus on menossa. Siinä käsitellään sitä, mitä tarkoittaa kansalaisten oikeuksien toteuttaminen ja mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus. Tutkimuksen tulokset tulevat tämän vuoden loppuun mennessä ja tulemme varmasti kertomaan niistä tähän valiokuntaan. Minusta tämä ehdotus on nähtävä ikään kuin katalysaattorina. Ei meidän toimintamme rajoitu ainoastaan viestintään, vaan on myös muita kansalaisten oikeuksien, oikeuksien liittyviä ulottuvuuksia. Ajattelen esimerkiksi kansalaisia kuluttajina. Nämäkin voidaan aktivoida tämän eurooppalaisen kansalaisten teemavuoden aikana. Olen sitä mieltä, että toimintamme ei ole mitään propagandaa, koska annamme tietoa ja, ja viestimme. Viestintä tarkoittaa tiedon välitystä molempiin suuntiin. Viestejä välitetään kansalaisille päin, mutta tähän liittyy myös kuunteleminen ja palautteen vastaanottaminen ja toisin kuin voitaisiin ajatella jyrkästi ajateltuna meidän viestintämme ei ole sävytetty populismilla ja propagandalla, vaan päinvastoin pyrimme toimimaan viestintä- ja valistushengessä niin, että kansalaiset tietäisivät omista perusoikeuksistaan Euroopan unionissa. Tässä puheenjohtaja, luulenpa, että olen nyt vastannut näihin esitettyihin huoliin ja yritin vastata mahdollisimman lyhyesti. Back to Mrs. Papadopoulos. Kiitos. Ja vielä esittelijä Papadopoulos viimeiset sanat, olkaa hyvä. I think I... Kiitoksia hyvin paljon. Sanoisin, että todellakin tämä mietintö voi olla katalyytti, kun haluamme saada tietää, keitä me olemme ja mitä me olemme tekemässä. On erittäin tärkeää, että tässä mietinnössä tuomme esiin konkreettisia ehdotuksia, konkreettisia toimia. Meidän ei pitäisi jäädä yleisiin toteamaisuuksiin eikä vain juhlistaa asioita. Meidän pitäisi koskettaa ydinasioita, kuten liikkuvuuden vapautta. Tämä vapaus pitäisi taata ja meidän pitäisi kestellä työ, oikeutta työpaikkaan sen takaamista erityisesti nuorille, joilla on ongelmia, kuinka me voisimme taata kriisiaikana hyvän elämän laadun ja kuinka me voisimme näitä haasteita käsitellä, sillä meidän ei pitäisi luoda kuilua Pohjois-Euroopassa ja Etelä- tai Keski-Euroopassa elävien ihmisten välille. Me tulemme keskustelemaan siitä, kuinka me voisimme tehdä yhdessä töitä, jotta voisimme tehdä ihmis Euroopan unionin kansalaisuudesta jotakin, mitä kaikki ihmiset ähm, haluavat itselleen. Kiitoksia. Kiitos. Siinä se tältä erää. Tältä iltapäivältä valiokunnan kokous päättyy. Ja nyt pyydän, että ne, jotka